liebe Kollegen, meine Damen und Herren. Äh, ich Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin nyt aloittaa valiokuntamme istunnon. Tänään meillä on mahdollisuus käyttää täällä kaikkia parlamentin virallisia kieliä. Ja nyt kysyisin, onko esityslistaan jotakin huomauttamista. Jos ei, niin se on näin vahvistettu. Mitään erityisiä ilmoituksia minulla ei ole, joten voimme siirtyä hyväksymään pöytäkirjan 28. tammikuussa pidetystä kokouksesta. Se on nyt hyväksytty. Nyt sitten voimme siirtyä tämän päivän ohjelmaamme. On suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi Tomaso Padoa Hän on todella kirjaimellisesti ollut usein muokkaamassa ja kirjoittamassa eurooppalaista historiaa. Teille on jaettu hänen ansioluettelonsa. En nyt ole käydä sitä läpi, mutta tiedätte, että hän on ollut sekä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen että tärkeässä roolissa myös Italian entisenä valtionvarainministerinä. Ja hänellä on ollut merkittävä rooli myös tässä aiheessa, josta tänään puhumme, eli maailmanlaajuisesta hallinnosta. Ja nyt hän toimii tällaisessa ajatushautomossa Pariisissa, Notre Europe järjestössä. Ja nyt annan teille puheen vuoron, jos mahdollista 15 minuutiksi. Streamed. You should know this. Ja muuten tämä koko istunto menee myös nettiin, että se on teillä kaikilla tiedossa. It's an honor. Kiitos, puheenjohtaja. Minulla on kunnia saada olla täällä kuulemistilaisuudessa tässä valiokunnassa, jossa päästään puuttumaan kriisiin kattavalla tapaa. Kriisi todella koskettaa niin monia aloja, jotka liittyvät eri valiokuntien toimivaltaan, että ilman tällaista erityisvaliokuntaa, kriisivaliokuntaa, hyvin hajanainen lähestymistapa olisi haitannut sitä, että nähtäisiin kaikki kriisin ulottuvuudet. Tämän päivän ohjelma liittyy globaalin hallintoon. Minä pysyttelenkin tässä aiheessa enkä puhu laajemmin kriisistä. puhuisin neljästä seikasta. Ensin johdannonomaisesti EUn asema kriisissä. Toiseksi esitän kysymyksen. Onko kriisi globalisaation määrittelemä? Onko globalisaatio kriisin syy. Kolmanneksi mitä lääkkeitä kriisiin löydettäisiin tai miten globaaleja hallintotapoja pitäisi muuttaa niin, että voitaisiin ennaltaehkäistä uusi samanlainen kriisi. Ja neljänneksi, mitä Euroopan unioni voi tehdä vaikuttaakseen hallintouudistuksiin. Ensin sanoisin, että yhteenvedonomaisesti voidaan sanoa, että kriisi ei ole lähtöisin EUsta – mutta EU voi olla silti kriisin ensimmäinen uhri. Miksi kriisi ei ole EUsta syntyisin? No siksi, että keskeisimmät kriisiin vaikuttaneet tekijät olivat paljon voimakkaammin nähtävissä muualla maailmassa kuin Euroopan unionissa – Esimerkiksi äärimmäiset ajatukset, joiden mukaan uskotaan, että markkinat ovat aina oikeassa, että rahoitusmarkkinat aina pyrkivät tasapainoon. Ja että hallituksen rooli lähinnä on kutistua, pienentää itseään ja sanoa, että antaa markkinavoimien yllätä. Tällaisia markkinafundamentalisteja on eu vähemmän kuin muualla maailmassa. Lisäksi se asia, että kansainvälinen integraatio voi syntyä ilman minkälaisia julkisia rakenteita, on aivan päinvastainen ajatus sen kanssa, jota on ajettu EU:ssa. Globaalilla tasolla integraatio syntyi tavoin, joita ei tukenut mitään toimielimiä, eli EU-sanan parlamentti – oikeus tai tuomioistuin oma budjetti. Nämä kaikki taut voivat tasapainoittaa markkinamekanismeja. Eli jos ajatellaan markkinoiden ja taloudellisen integraation tasapainoa, niin tällainen tasapaino löytyy paljon paremmin EU-sta kuin muualta maailmasta. Lisäksi se, että toimitaan hyvin lyhyellä aikavälillä ja tämä on selkeästi yksi kriisin taustatekijöistä. Tällainen lyhytnäköisyys on vähemmän näkyvissä EUn rakennelmissa kuin muissa talouksissa. Lopulta Makrotalouden epätasapaino, joka oli Yhdysvaltain taloudessa niin valtava, julkinen velka, hyvin velkaantuneet kotitaloudet. Näitä tekijöitä ei myöskään nähty EU:ssa yhtä laajalti levinneen ainakaan. Minä puhun tässä tekijöistä, en syistä. Minä puhun tekijöistä, jotka löytyvät kriisin takaa. Ja nämä tekijät eivät olleet erityisen eurooppalaisia. Ja vaikka jos maailmassa muualla noudattaisiin samantyyppistä järjestelmää kuin EU, niin ehkä koko kriisiä ei olisi syntynyt. Kuitenkin EU voisi olla kriisin ensimmäinen uhri. Siksi, että kriisi iski EUhun ja yllätti EUn, kun kokonaisrakennelma oli vielä vähän kesken ja siksi ja on paljon haavoittuvaisempi kuin muut alueet. Kriisin aikana tarvitaan kriisinhallintakapasiteettia, eikä sitä ole unionin tasolla. Sitä on jäsenvaltioiden tasolla. Mutta jäsenvaltioiden tasolla se tuo esiin lähinnä sen, että tuetaan ja suojellaan omaa kansallista taloutta ei EUta laajemmin. Ja nyt on nähtykin, että tapauksissa, joissa pankit pitää pelastaa, niin pelastamiseen käytettiin täysin kansallisia välineitä. Ja näin aiheutuikin vähän kiistaa jäsenvaltioiden välille, kun ajatellaan monikansallisia pankkeja tai joitain teollisuuden aloja, kuten autoteollisuutta. Ja lopulta tämä nähdään hyvin merkittävänä, kun katsotaan, että paine kohdistuu tiettyyn maahan, ei tiettyyn teollisuuden sektorin tai tiettyyn pankkiin. Tämä nähdään Kreikan kriisin yhteydessä. Kriisi ei ole siis lähtöisin EUsta, mutta EUsta voi tulla kriisin suurin uhri. Toiseksi, onko globalisaatio, kriisin syy. Ei se mielestäni syy ole, mutta varmasti tietyt globalisaation aspektit ovat helpottaneet sitä, että kestämätön tapahtumaketju kestää hyvin pitkään, eli kun lopulta – vaikutukset nähtiin, niin vaikutukset olivat hyvin dramaattiset, koska tilanteet olivat heikentyneet aivan liikaa. Jos oikaisevia keinoja olisi käytetty varhaisemmassa vaiheessa, niin kriisi ei olisi päässyt pahenemaan näin paljon. Ehkä se ei olisi ollut edes kriisi, vaan tavallinen sopeutuminen, jota tapahtuu taloudessa jatkuvasti. Mitkä globalisaation tekijät sitten helpottivat kriisiä. Dollarin, Yhdysvaltain dollarin asema ensinnäkin. Se, että valtavan vajeen omaava maa, maa, jossa käytetään kansainvälistä valuuttaa, teki suurten vajeiden rahoittamisen hyvin helpoksi ja mahdollisti sen, että vaje kasaantui ilman, että syntyi tarvetta oikaisuun, niin kuin minkä tahansa sanottaisiin kuin normaalin maan osalta olisi ollut. Muuten muissa maissa olisi nähty voimavarojen resurssien pieneneminen tai olisi ollut suurempaa painetta oikaista tilannetta. Kun on kyse näin suuresta taloudesta, niin siihen ei kohdistu ihan samanlaista kuria kuin kaikki muihin maihin. Lisäksi globaali kehitys tuo mukanaan toisen tekijän, joka on se, että erittäin korkea likviditeetti mahdollisti asuntokuplan Yhdysvalloissa ja Yleensä tällainen olisi johtanut inflaatioon niin kuin yleensä, jos liian pitkään syntyy liikaa rahaa. Jos ei olisi lähdetty vähentämään inflaatiokehitystä tuomalla erittäin kalliita tuontitavaroita, joita tuotiin toiselta maailmasta, erityisesti tämä asiasta. Eli kaiken kaikkiaan tämä likviditeetti ei aiheuttanut niitä vaikutuksia, joita se yleensä vaikuttaa, joten joko siis inflaatiopaineen muodossa kansallisesti niin, että hintataso pysyy vakaana tuontitavaroiden osalta tai kansainvälisellä tasolla – niin, että tällainen kurinpitomekanismi tavallaan astuisi kuvaan silloin, jos ei ole kyse maasta, jolla on samanlainen valuuttavaranto kuin Yhdysvalloissa. Voidaan kai sanoa siis, että inflaatio voi aiheuttaa ongelmia, mutta – tietyt globalisaation kehityksen kulut viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana aiheuttivat tilanteen, jossa epätasapaino pääsi jatkumaan hyvin pitkään eikä lopulta ollut muuta mahdollisuutta kuin kriisi lopputuloksena. Tämä ei kuitenkaan vastusta mitenkään tämä esimerkki globalisaatiota vastaan, vaan se asia, jota voidaan vastustaa, on globalisaatio, jossa ei ole minkäänlaista globaalia hallintoa, mikä onkin tämän kokouksen aiheena, joka siis täydentää markkinoiden integroitumista. Niin, että on jonkinlaista yhteistä globaalia politiikkaa, erityisesti makrotalouden korin ja tiukan rahapolitiikan muodossa. No mitä lääkkeitä, oikaisukeinoja meillä on? Miten globaalihallintoa voitaisiin muuttaa? Jollain tapaa kriisi on jo aiheuttanutkin uudistuksen, erittäin terveen uudistuksen. Nimittäin sen, että, että 20 on kansainvälisen yhteistyön päänäyttämä. Tämä on myönteinen asia, koska DG7 ei edustanut maailmaa. Maailman maita, joissa oli syntymässä suurimmat ylijäämät. Eikä ollut järkevää käydä laajoja kauppakeskusteluita, koska näin edustettiin ainoastaan yhtä osaa maailmankaupasta kehittyneitä teollisuusmaita. G20. In the meantime, I think... Uh, G20 siis edustaa paljon paremmin nyt suurempaa yhteisöä. Ja sitten kun puhutaan koko ajan tällaisista ryhmistä, seitsemän tai kahdenkymmenen ryhmistä tai kahden, niin kuin jotkut sanovat, niin minun mielestäni tämä vie vähän kansainväliseltä yhteistyöltä tuota toimielin puitteistoa, joka oli tarpeen ensimmäisen maailmansodan jälkeen IMF, Maailmanpankki, YK ja maailman kauppajärjestö. Kun nämä järjestöt eivät toimi, vaan kokoonnutaan vain epä säännöllisesti ilman, että on sellaisia toimielimiä, jotka puhuvat ja sanovat, mitä työtä tehdään kokousten jälkeen, jotka, ovat, jotka voivat esittää päteviä, kaiken kattavia raportteja aiheesta, niin muuten on kyse tällaisista keskusteluryhmistä, ei varsinaisesti sellaisista paikoista, joissa tehdään globaalissa intresseissä päätöksiä. Joten yksi globaalin hallinnon uudistus voisi olla se, että palattaisiin kansainväliseen yhteistyöhön niin, että tällaisista keskustelufoorumeista siirrytään takaisin toimielimiin, jolla on voimakas hallinto, infrastruktuurit paikalla, osaamista ja näin voidaan luoda – todella kulmakivi globaalin hallintoon. Toinen seikka, jota ei ole riittävästi uudistuskeskustelussa tuotu esiin, on se, että pitäisi harkita uudellaan rahoitusmarkkinoiden järjestelyä tällä hetkellä. Suuri osa maailman maista osoittaa, että nyt uudistuksia tarvittaisiin. niin, että voidaan huolehtia siitä, että SDR huolehtii riittävästä varannosta. Esimerkiksi se voi olla väline, jossa saadaan hinnat yleishyödykkeille ja IMF voi olla jo merkittävä tekijä kansainvälisessä valuuttapolitiikassa ja varmasti tällainen foorumi voisi olla keskeinen kysymys, jos halutaan aitoa uudistusta. Huomaan, että aikani on loppu. Mitä Eurooppa voi tehdä? Eurooppa on aivan erilainen esimerkki kansainvälisestä integraatiosta kuin mitä nähdään globaalilla tasolla. Sillä on omat toimielimensä, lainsäädäntö, toimivaltansa. Se hyväksyy päätöksiä enemmistöperiaatteella monilla aloilla. kyse ei ainoastaan markkinoista, vaan myöskin julkisesta vallasta, joka syntyy integroidun talouden kautta. Lisäksi on hyvi, hyväksytty ainakin rajallisesti keskeinen tekijä, jota vailla tekoshallinto ei ole mahdollista, nimittäin päätöksentekokapasiteetti. Myös silloin, kun osapuolet ovat eri mieltä. Yleensä silloin lasketaan, kuinka monta pöydän ympärillä on ja sitten äänestetään. Yleensä päätöksenteko on hyvin hankalaa silloin, kun yksimielisyys on sääntönä. Maailmanlaajuisesti ei ole enemmistöpäätöksiä. Varsinaisesti siksi ei ole myöskään globaalia hallintoa tällä tavalla. EU mielestäni siis voisi tukea omaa mallia, joka voisi olla parempi hallinnon malli globaalisti. Ja käyttää sitä myös johdonmukaisemmin. Itse ja tämä vieki minut sanoihin, EU voi olla kriisin uhri. Siksi, että se ei ole vielä täydellinen unioni. Unioni voi selvitä hengissä tavallisina aikoina, mutta kriisin aikoina rakennelma, joka ei ole valmis, on hyvin uhanalainen. Kiitoksia. Nyt on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Dontin järjestelmää seurataan, niin aloitan konservatiivisesta ryhmästä. Onko kysyttävää? Otma. Kohen. Ensinnäkin kiitoksia kovasti teidän esityksestänne. Haluaisin kiittää teitä myös siitä, että olette ollut valiokuntamme jäsenten käytettävissä. Ette puhunut yhdestä kysymyksestä, joka kuitenkin esiintyy hyvin usein tänään tai tänä päivänä ja joita hallitusten päämiehet pitävät jonkinlaisena ratkaisuna Kreikan tilanteeseen, siis tällaisena EMFn ja EUn välisenä yhten, yhteisenä mallina – ja pohdin, miten suhtaudutte tällaisen kombimalliin. Ja sitten toiseksi meidän pitää tässä valiokunnassa vaatia tai ehdottaa hankkeita myös tulevaisuuden varalle. Ja minkälaisia hankkeita teidän mielestänne pitäisi eurooppalaistaa ja ovatko EUn budjettimahdollisuudet sopivat tai riittävät siihen, että tällaiset tavoitteet voidaan Euroopan laajuisesti myös toteuttaa. Would you like to take a few questions? Haluat, haluatteko vastata muutaman kysymyksen yhdellä kertaa vai jokaisen erikseen? That's fine. If I take them one by one, I will be more... Vastaan yksitellen, jotta sitten näin voin suoremmin vastata jokaisen kysymykseen. Tällainen äh, sekoitus eri lähestymistapoja äh, on ehkä siinä mielessä hyvä, että kyseessä on koko unionin kriisi, eli ei Kreikan kriisi. Unionin täytyy näin ollen puolustaa itseään ja toimia, koska se on sen oma kriisi. On suuri virhe muille jäsenille todeta, että ongelma on Kreikassa, vaan muidenkin jäsenten vastuulla on tämä ongelma, niiden tulisi tästä maksaa. Siinä ei ole järkeä, mukaan lukien monet monet syyt. Esimerkiksi se, että hyvin suuri osa Kreikan velasta on muissa käsissä kuin Kreikan käsissä. Ja jos tässä tulee jotain suuria ongelmia, niin ne ongelmat näkyvät varsinkin Saksassa ja Ranskassa. Ehkäpä pankkien vakaus on uhattuna. Ja siitä syystä kaikki lähestymistavat, jotka eivät hyväksy sitä, että kyseessä on unionin kriisi eikä Kreikan niin on minun mielestäni väärä. Jos IMF pyydetään EUn sijaan puuttumaan asiaan, niin se on minun mielestäni kyllä suuri virhe. Ei se sitä merkitse, että IMF täytyy sulkea ulkopuolelle. Sitä tulisi hyödyntää. Unionin tulisi hyödyntää sitä. Oikealla tavalla. Mutta kriisin hallinnan ydin on poliittinen prosessi eikä tekninen prosessi. Ja poliittinen hallintoprosessi minun näkemykseni mukaan täytyy hoitaa EUn toimesta eikä muiden. Ja jos nyt oletetaan, että IMF hyväksyy tietyt ehdot, jotka EUn mielestä – eivät ole riittäviä, niin markkinat eivät silloin ole asiasta vakuuttuneita. Ja näin IMFn maine vaurioituu eikä Kreikkaakaan pelasteta. Siitä syystä EU on tärkeä tämän kriisin hallinnoija. Tämä löytyy jo minun mielestäni valtio- hallitusten päämiesten 11. jäsen 11.3. kirjoittamasta tekstistä. Aivan täydellinen teksti, kymmenen riviä. Ja sen tulisi toimia pohjana sille, millä tavalla Euroopan unioni etenee. Ei mitään epämääräisyyksiä. Siinä näytetään sanovan paljon erilaisia asioita, mutta siinä on yhdistelty hyvät asiat. Mukaan lukien se, että mainitaan IMF oikealla tavalla. Toiseksi, mitä Euroopan tulisi ehdottaa? Kysytte. No, tässä on monia eri näkökohtia. Ehdotus, jonka voisitte tehdä, on se, että G20 tuodaan mukaan Bretton Woods-järjestelmään – Ja IMF on poliittinen elin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ja sen kokoonpano on suurin piirtein sama kuin G20. Ei ole siis järkevää pitää G20-kokousta silloin, kun IMF ei hoida sitä. Ja sitten samat ihmiset kokoontuvat IMFn kansainvälisenä rahoituskomiteana jossa tämä tyypillisiä G20-keskusteluja käydä. Eli se, että äh, nyt yhdistetään tämä formilähestymistapa olisi hyvä. Ja Eurooppa voisi viedä eteenpäin keskustelua paremmasta globaalista rahoitusjärjestelmästä. sen tulisikin näin tehdä, sillä jos dollari heikentyisi voimakkaasti, niin silloin euro olisi pääasiallisena saajana tästä arvonnoususta. mikä uhkaisi eurooppalaista tuotantoa vielä enemmän. Näin ollen euron intresseissä ei missään tapauksessa ole se, että korvataan dollari, vaan että kyetään luomaan sellainen järjestys, jossa yksikään kansallinen valuutta ja kutsun euroa tietyllä tavalla kansalliseksi valuutaksi on kansainvälinen valuutta. Mutta nämä ovat mahdollisesti osa suurempaa järjestelmää, joka hoidetaan yhdessä. Siitä syystä monia tämän tyyppisiä näkökohtia on olemassa, jonka puitteissa EU voi tehdä ehdotuksia, jotka ovat seurausta siis sen omasta mallista. Permanche. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää tästä erittäin valaisevasta alustuksesta. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen niistä koskee hallintoa puhuitte foorumien kehittämisestä instituutioiden sijaan. Mitä mieltä olette siitä, millä tavalla rahoitusvakauskomiteassa on edistytty tässä puolessa ja eikö olisi parempi ajatus IMFssä saada aikaiseksi sellainen rakenne, joka mahdollistaa sen, että vakautta voidaan lisätä itse IMFssä? No sitten kun puhutaan hallinnosta ja sen muuttamisesta, meillähän on kuitenkin instituutio, mutta se ei ole foorumi eikä se ole perinteinen instituutio, vaan se on itsesääntelevä sellainen. Olette tässä ehdottanut, että toimittaisiin IMFn puitteissa, mutta hallinnossa tietysti nämä kysymykset tulevat esille, joita tulisi käsitellä. Ja sitten viimeinen kohta, joka koskee tätä maailmanlaajuista rahoitusjärjestelmää, millä tavalla sitä viedään eteenpäin. Sillä molemmat Jean-Claudit ja komissio ovat matkalla Kiinaan. Kysymys on siitä, millä tavalla Eurooppa voi saada äänensä kuuluviin niin, että se ei ole vain pingpongpallona kiinalaisten ja amerikkalaisten välillä, varsinkin kun tarkastellaan tätä maailmanlaajuista hallintoa, joka meitä niin kovasti huolettaa. Eh, Financial Stability Board, eh, je vous réponds en français, Forum de stabilité financière. Äh, vakausfoorumi. Sen nimeähän tässä muutettiin hiljakkain. Se on tietysti äh, lainusta G20, eli se on seurannut G7, G8, G20 polkua ja jäänyt foorumiksi Eli sillä ei ole mitään rakennetta, ei mitään oikeusperustaa. Vaan sen auktoriteetti on verrannollinen esimerkiksi IMF tai pankin auktoriteettiin. Sillä on sihteeristö, joka muodostuu asiansa tasalla olevasta henkilöstöstä aivan kuten IMFssä tai Maailmanpankissakin. En kuitenkaan totea, että kyseessä ei olisi mikään hyödyllinen väline. Se on erittäin hyödyllinen, sillä vasta vakausfoorumin pöydän ympärillä käsitellään eri keskuspankit, varahoitajat, valvontaviranomaiset voivat kokoontua. Tällaiset tahot, jotka tavallisesti eivät kokoonnu saman pöydän ympärillä. Mutta tässäkin kohdin uskoakseni olisi toivottavaa, että tämä järjestö olisi paremmin ankkuroitunut näihin instituutioihin, jotka juuri mainitsin. En usko, että IMF voi tehdä ihan samaa työtä kuin vakausfoorumi tekee. Tässä nyt on tietty roolijako joka on määritelty selkeästi, ja IMF hoitaa sen, että noudatetaan noita sääntöjä tuolla kentällä. Toinen kohta koskee koskee tilinpitosäännöksiä IASC niitä säännöksiä on kehitelty ja Euroopan unionin normien määrittelijät määrittelevät myös koko maailman normit. Jos olisi Yhdysvallat, niin silloin täällä noustaisiin Yhdysvaltain imperialismia vastaan. Meidän normimme ovat maailman normit ja me täällä valitamme. En oikein ymmärrä miksi. Ei ole totta, että nämä säännöt pakotetaan ottamaan käyttöön ilman minkäännäköistä edustuksellista, mm, vastuuntuntevaa mm, menettelyä. ISBn normeista ei tule sitovia, jolle mukana ole eurooppalaisia instituutioita ja tämä varmennusprosessi on se prosessi, joka merkitsee siirtymistä yhdestä ehdotuksesta sitten säännökseen. Se on ihan sama menettely kuin Yhdysvalloissa on käytössä silloin, kun ö, samantyyppiset instituutiot toimivat näiden saman asian parissa. Eurooppalainen järjestö asettaa myös maailmanlaajuiset normit, joita yli sata maata noudattaa tänä päivänä. Tietysti paljonkin asioita voidaan vielä tehdä paremmin, mutta minun näkemykseni mukaan, jos ajatellaan, että tässä on kyseessä anomalia, joka tulisi poistaa, niin Se ei ole mikään järkevä näkemys. Ymmärrän kyllä, että on hieman outoa, että tuon pöydän ympärillä määrätään säännöstös ja, että, ja säännöstö, että siellä ei ole pelkästään eurooppalaisia. No ymmärrän kyllä sen, mutta se on se ö, hinta, mikä maksetaan siitä, että ollaan maailmanlainsäätäjiä. Tietysti meidän täytyisi käydä paljon pidempää keskustelua, jos haluamme tässä mennä yksityiskohtiin. No sitten maailmanlaajuinen rahoitusjärjestely. Minusta on ja varhaista hyväksyä sitä johtopäätöstä, että niin kauan kun maailmanlainen valuutta on myös kansallinen valuutta, niin siinä on tietty ristiriita sen välillä, että sen maan rahapolitiikka, jossa tuota rahaa käytetään, ja sitten on taas maailman rahoitustarve. Koskaan ei synny mitään kestävää rahoitusjärjestelyä maailmalla niin kauan kuin ei ole mitään maailman omaa rahayksikköä. Ihan sama tilanne 40 vuotta sitten kultahan oli silloin kultakanta, näin tietenkään tässä nyt ehdota paluuta kultakantaan, mutta vuoteen 1971 asti tämä oli tilanne. Tämä ristiriita on Robert Riffanin osoittama jo 50 vuotta sitten. Se on ihan selkeä asia. Ja kriisi, joka meillä nyt oli, on seurausta tästä perustavanlaatuisesta toiminnasta. Minulla kun esitin tämä sama kysymys lehdistöstä, niin voin todeta, totesin, että voin esittää, että me tarvitsemme tietysti tarvitsemme jotain lentävää esinettä, mutta en ole vielä keksinyt lentokonetta. Se, että lentokonetta ei ole vielä keksitty, ei merkitse sitä, etteikö tarvittaisi lentäviä laitteita. Meidän täytyy keskustella tietysti valuuttajärjestelmästä, mutta myönnän täysin sen, että olemme sellaisella alalla, jossa vielä täytyy löytää näitä ratkaisuja. Meidän täytyy kuitenkin ensin, ei tarvitse vakuuttua siitä, etteikö ratkaisuja tarvittaisi. Für ALDE Gruppe, kollega Seuraavaksi Aldesta, kollega Gerens. Eh, ma question rejoint un peu... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Jatkan siitä, mihin edustaja Berez päätti. Hän otti esille tämän epätasapainon, jonka mainitsitte alustuksessanne ja erityisesti painotitte sitä, että Yhdysvalloilla ei ole riittävästi rajat, rajoitteita. Yhdysvallat ei joudu noudattamaan samoja rajoitteita kuin EU. Sillä ei ole sellaisia rajoitteita, jotka vaativat sitä toimimaan. Ja sen jälkeen vaaditte sitä, että meidän täytyy viedä oma mallimme maailmalle, jotta voitaisiin lopettaa tämä absurdi tilanne. Euroopassa on onnistuttu tässä, on onnistuttu äh, välttämään kilpaileva devalointi. Ja on saatu aikaiseksi se, että Berliinin muuri sortui mutta tämänhetkinen poliittinen keskustelu, joka nyt on käynnissä, niin siinä kyllä epäilen voimakkaasti sitä, että on mahdollista vielä kerran toteuttaa näitä lupauksia. Sen jälkeen tietysti tunnustitte sen, että Euroopan unioni vie eteenpäin keskustelua IMRasta. Ja tiedän tietysti, että tämä teidän teorianne on erittäin mielenkiintoinen vaikkapa Um, vakausfoorumista. Eikö asia voitaisiin viedä eteenpäin myös VTOssa? Voitaisiin tarkastella näitä vääristymiä, joita seuraa aliarvostuksesta kilpailun, varsinkin dollarin ja Kiinan valuutan aliarvostuksesta. Eikö meidän pitäisi todeta, että mitä seurauksia sillä on ja miten se on aiheuttanut ähm, kaupallista polkumyyntiä kuin silloin, kun valuutta on jatkuvasti aliarvostettuna. Oletteko sitä mieltä, että EU pitäisi toimia ennen kuin se on ratkaissut nämä ongelmat? Totean vain, että esitin noin vuosi sitten tämän herra Boissille tämän kysymyksen. Ja nyt, jos nyt ollaan jollain foorumilla ja tällä tavalla puututaan kysymykseen kiinalaisten kanssa, niin silloin kyllä konferenssi päättyy 10 minuuttiin. Niin. Minä en ole mitenkään voimakkaasti sitä mieltä, että meidän tulisi jumittaa prosessi. Sen sijaan meidän pitäisi sitä nopeuttaa, pyrkiä viemään eteenpäin kansainvälistä integraatiota. Ja on tietysti totta, että ei ole olemassa sellaista paikkaa, jossa voidaan keskustella täysin valuuttasuhteista ja niiden suhteessa puolestaan sitten kauppasuhteisiin. Ne kolme välinettä, joita tätä varten on rakennettu, oli VTO, Havannan pöytäkirjoista neuvoteltiin 40-luvulla, ei kuitenkaan koskaan saanut ratifiointia Yhdysvaltain kongressissa, eli yksi kolmesta pilarista puuttui, Maailmanpankki ja sitten kansainvälinen valuuttarahasto – jotka ovat nämä kaikki kolme osiota YK toiminnasta. Niiden tulisi liittyä yhteen sellaisella tasolla, jossa voitaisiin pyrkiä sopimuksiin ja keskustelemaan alalta toiselle, aivan kuten kaupan, valuutan ja valuuttakurssien välillä on tilanne. Tällä päivänä tällaista keskustelua ei käydä. Ja tietysti jos asia täytyy sitten kehitellä IMFssä, niin kauan kuin G20 on olemassa, niin tietysti asiaa käsitellään myöskin valtionhallitusten päämiehen tasolla, sillä nämä keskustelut liittyvät kaikki toinen toisiinsa. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very, very... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. En tiedä, miten tämä liittyy Pervansin ja minun ajatteluuni, koska Pervansin, Pervans on esittänyt minun kysymyksen. Ehkä luimme samaa tekstiä, tai en oikein tiedä, miten tässä on näin käynyt, mutta joka tapauksessa haluaisin puuttua yhteen seikkaan, jonka mainitsitte. Ehkä EUta pitäisi käyttää mallina globaalin hallinnon mallina, kun puhutaan toimielimistä erityisesti. Ja ehkä katsoa sitä, miten itse järjestämme omat asiamme ensin kuntoon. Toimielimet, ei foorumeita. Ehkä tämä on hyvä lähestymistapa maailmanlaajuisesti, mutta minua huolettaa kyllä, että EUn hallintomalli ei ehkä ole sellainen, että täytäntöönpanosta on riittävästi huolehdittu viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Ja meillä on Maastrichtin kriteereitä esimerkiksi ja useimmat jäsenvaltiot ovat viime aikoina – rikkoneet näitä sääntöjä. Erityisesti jotkut ovat ehkä rikkoneet jo pidemmän aikaa, joten kysymys kai kuuluu, miten muutamme jäsenvaltioidemme kulttuuria sellaiseksi, että jäsenvaltiot noudattelisivat sääntöjä, joista on jo sovittu. I think... Minusta tuntuu, että voin sanoa olevani hyvin vakuuttunut siitä, että se prosessi, jossa pyritään ensin huolehtimaan omista asioista tai ensin huolehtimaan sitä, että omia sääntöjä noudatetaan kotona, niin on prosessi, jota ei saisi nähdä ennalta ehtona yhteistyölle muiden maiden kanssa. Tämä ajatus siis, että se olisi ennalta ehto, on kyllä mielestäni hyvin vaarallinen ajatus – alueellisessa EU-kaltaisessa unionissa ja globaalissa järjestelmässä myös. Koska omia asioita ei saa koskaan pidettyä myöskään järjestyksessä ja se ovatko asiat järjestyksessä. Oma järjestys saattaa siis kärsiä siitä, että teillä mulla ei ole asiat järjestyksessä, joten tämä on hankala. Ajatellaan neuta vaikka. Ei ulkoista epätasapainoa, ainakaan merkittävää. Mutta olemmeko varmoja, että jos Yhdysvaltain ja Kiinan ongelmat ratkaistaisiin, säilyisikö EUn asema vai kävisikö niin, että kun pyritään sopeuttamaan tilannetta globaalisti, nuo kaksi valtiota vähentää epätasapainoa ja EUlle syntyy oma epätasapaino. Me emme oikein tiedä, koska kaikki nämä riippuvuussuhteet ovat niin monimutkaisia, ettei niitä kunnolla voida nähdä. EU-ssa taas on sisäistä epätasapainoa paljon, ei julkoista niinkään. Se on suuri ongelma, kuten tänä päivänä näimme. Jos tämä järjestyksen pito liittyy siihen, että pitäisi olla ylijäämä, niin kaikkien ei ole mahdollista sitä ylläpitää. Ylijäämä ei kukaan sano, että, että se on suoranaisesti paha asia, mutta alijäämän kautta halutaan heti lähteä korjaamaan asioita. Ja silloin lähdetään jotenkin vertaamaan tätä niiden tilanteeseen, jolla on ylijäämää. Tässä on siis asioita, jotka vaikuttavat toisiinsa. Jos EU noudattaisi ja täytäntöönpanisi omaa malliaan paremmin, niin EUlla olisi paljon enemmän sananvaltaa ehdottaessaan tätä mallia niin, että yhdistetään jotkut avaintekijät, jotka olisivat yhtä hyviä globaaliin hallintoon kuin EUkin hallintoon, koska nämä ovat sellaisia periaatteita, joiden kautta hoidetaan keskinäistä riippuvuutta. Mutta jos odotamme, että me toimimme täydellisesti ennen kuin liikahdamme tästä eteenpäin, emme niin liikahda ikinä. Nyt meillä on ehkä vielä yhteen kysymyskierroksen aikaa. Voimme palata EPP-riveihin. Kuka haluaisi esittää kysymyksen? Stolojanko. Vă mulțumesc. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce nu privim fondul mon... En oikein ymmärrä sitä, miksi emme pidä IMF instituutiona joka voi auttaa mitään hyvänsä maata, riippumatta siitä, kuuluuko se eurovyöhykkeeseen tai sen ulkopuolelle. Se, millä tavalla IMF ja Euroopan komissio reagoivat joidenkin maiden tapauksessa oli oikein okay, hyvä. Saatiin nopea ja tarkka vastaus. Minusta on vaikea ymmärtää tästä syystä, miksi emme voi käyttää hyväksemme instituutiota, joka on erikoistunut tämän tyyppisten ongelmien määrittämiseen, jolla on siis vajatta budjetissa. Miksi IMF ei saa hoitaa omia tehtäviään? En tiedä, puhutteko minulle vai jollekin toiselle. Minusta vaikuttaa siltä, että on kaksi kantaa, jotka minusta vaikuttavat virheellisiltä. Yksi on se, että sanotaan, että IMF pitäisi, IMF pitäisi jättää täysin Kreikan kriisin hoitamisen ulkopuolelle. Ja toinen on se, että sanotaan, että Kreikan kriisin ongelma on sellainen, joka ei voi ottaa huomiota, että sen pitäisi koskea IMF aivan niin kuin silloin, kun se tapahtuisi jos maailman maasta. Kumpikin näistä kananotoista on virheellisiä siitä syystä, että EU on tässä välimuotona. Se ei ole tarkalleen niin kuin Yhdysvallat. Mutta Kreikka on EUlle enemmän kuin mikään muu EUn ulkopuolella oleva maa. Jos Kalifornian osavaltio joutuu suuriin äh, rahoitusvaikeuksiin ja sillä äh, kriisi on tulossa, niin Washington puuttuisi asia, asiaan ja se ei olisi mikään IMF Washington, vaan Yhdysvaltain hallintoa edustava Washington. Ja kaikki pitäisivät sitä aivan normaalina. Kreikka ei ole Kalifornia, Onneksi. Koska se on paljon läheisempi EUlle. Mutta se on kuitenkin oman maansa, sillä on yhtenäisen valuutta, sillä on integroitu rahoitusjärjestelmä. Ja Kreikan velka näkyy selkeästi Kreikan ulkopuolella olevissa pankeissa, mikä merkitsee sitä, että monien ranskalaisten tai saksalaisten tai hollantilaisten säästöt on investoitu kreikkalaisiin arvopapereihin. Ja se, että hoidetaan Kreikan kriisin, että se mukaan merkitsisi sitä, että Kreikalle tehdään palvelus, no ei todellakaan palvelus on sitä, että annetaan se olla maksamatta velkoja, mutta se, että autetaan maa kriisitilanteesta, jotta voitaisiin turvata tilanne asianmukaisten menettelyiden avulla, niin se ei auta pelkästään Kreikkaa, vaan se auttaa koko unionia. Eli kaikista näistä syistä minun mielestäni unioni ei voi jäädä tämän asian ulkopuolelle. Ongelmana tässä siis on se, että pieni unioni uhkaa suurta. IMF voi tietysti tuoda tähän mukaan, mutta sitä ei saa pitää EUn korvaavana, EUlta korvaavana tahona. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mitä välinettä voitaisiin mielestänne käyttää EUn toimiin? Pitäisikö mieluummin perustaa Euroopan valuuttarahasto vai kuten jotkut muut sanovat, pitäisikö toimia kahdenvälisesti pikemminkin ongelmien ratkaisemiseksi? Kiitos. Fondo monetario europeo. Euroopan valuuttarahastoa ei tänä päivänä ole olemassa ja sen perustamiseen tarvittaisiin vuosia. Eli ehkä sen perustaminen voisi olla hyvä idea, mutta tämän hetken kriisiä sillä ei ratkaista. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö EU voisi yhteistuumin luoda jonkin tällaisen yhteisen tukijärjestelmän. Eli nyt vaihtoehto on joko se, että toimitaan kollektiivisesti tai sitten joidenkin maiden välillä. Tällainen kollektiivinen EUn tukimekanismi olisi mm, kyllä hyvä, mutta tässä ei saa olla liian tiukka, joustamaton, vaan Kreikan talouden parannuskeinot ja poliittinen tuki pitää tulla EUlta. Tämä on tärkeää. Ja sitten jotkin näistä tukikeinoista tulisivat ainoastaan joistain maista, mutta kuitenkin niin, että yhdessä EU-kriisiä hallinnoisi, niin ei tässä nyt ole mielestäni mitään valtaisaa eroa komme nochmal zu der vielä kerran sosiaalidemokraattien ryhmä. Haluaako kollega Jaakonsaari esittää kysymyksen? Kiitoksia. Yksi otsikko oli tässä Global Governance Impact of the Crisis on Developing Countries. Äh, could you please evaluate a little bit, uh, uh, take example? Voisiko Voisitteko te puhua vähän, kun tässä otsikossa puhuttiin kehitysmaista, minkälainen vaikutus globaalilla kriisillä on Keniaan? Some other countries. Tai johonkin muihin maihin. You make me more expert than I am. I... Pidätte ehkä minua suurempana asiantuntijana kuin olenkaan. En tiedä. Have... Mutta yleisesti ottaen Voisitteko vähän kertoa, minkälainen vaikutus tällä kriisillä on kehitysmaihin? No, maailmassa on kolmenlaisia maita. Edistyneet taloudet, nousevat taloudet ja vähäisen tulotason taloudet. Kehittyneiden talouksien osalta Eurooppa, Yhdysvallat, ehkä Japani ja muutama muu Korea tai niin poispäin. Minun mielestäni kriisi selkeästi pienentää talouden kasvua lähivuosina. Kehittyvien talouksien osalta mielestäni kasvu tuskin hidastuu merkittävästi. Ja nyt tämä on jo nähty. Brasilia, Kiina, Intia kasvavat edelleen selkeästi yli 5 prosentin tahtia, joskus lähelle 10 prosenttia. Syy on se, että kasvuprosessi on toisenlainen. Se perustuu siihen, että siirrytään pois köyhyydestä. Ei siis ole kyse siitä, että korvataan tuotteita, jotka eivät ole vielä sellaisia tai ei enää voi käyttää. Eli me uusimme vaikka automme tai vaatteemme, televisiomme silloin, kun nämä hyödykkeet vielä toimivat. Kiinassa tämä taas tarkoittaa ensimmäisen auton ostoa, sitä, että saa talon vedettyä juoksevan veden ja niin edelleen. Tämä on sosiaalisen muutoksen prosessi, jota tämä kriisi ei heti pysäytä. Ja sitten köyhemmät maat hyvin matalan tulotason maat, joista saattaa vähitellen tulla kehittyviä talouksia ja niiden maiden osalta ennakoiminen on paljon hankalampaa. Jollain tapaa kriisi on kohdannut heikommin nämä maat, koska näillä mailla oli ikään kuin vähemmän menetettävää, mutta aikaa myöden, jos kriisi esimerkiksi – luo lisää protektionismia vähitellen maihin, niin se olisi tuhoisaa näille maille. Siis liittyen Dohan kierroksen pysäyttämisen, keskeyttämisen, jos se saataisiin hyvään loppuun, niin monet köyhät maat voisivat viedä tekstiiliä ja aloittaa prosessin, joka auttaisi näiden maiden kasvua. Joten enpä tiedä, en tunne näiden maiden tapauksia niin yksityiskohtaisesti, mutta minusta tuntuu, että tällä hetkellä nämä maat eivät ole kärsineet eniten kriisistä, mutta toisessa vaiheessa näin tietenkin saattaisi käydä. I would like to, to ask a couple of questions as, as... Haluan ensin kysyä muutaman kysymyksen viimeisenä puhujana tällä kierroksella. Haluaisin tietää, mikä on teidän arvionne G20 lähestymistavasta tähän mennessä. Tuo 20 ryhmä perustettiin puoli vuotta sitten ja meillä oli korkeat toiveet, mutta itse ainakin olen aika pettynyt siihen, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Olen luopunut toivosta siitä, että todella saadaan globaali vastaus näihin globaaleihin haasteisiin, joita meillä on. Toiseksi kriisi on opettanut eurooppalaisille sen lisäksi, että me elämme yhdessä rahoitusunionissa, meidän täytyy todella saavuttaa myös paljon läheisempää yhteistyötä rahoituspolitiikan ja veropolitiikan, niin kuten myöskin sosiaalipolitiikan alalla eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Tässäkin olen jälleen sitä mieltä, että tietoisuus tästä ei vielä ole aivan selvää. Lopuksi Jotta voisimme päästä tästä vaikeasta tilanteesta, jossa olemme, tarvitsemme kasvua. Kasvua, joka on ainakin yhtä korkea kuin mitä arvioimme potentiaalisen kasvumme olevan, ja sekin on jo aika suuri haaste. Muistakin syystä tarvitaan kasvua, ja oletteko sitä mieltä, että jos tuota kasvua ei saavuteta, niin syntyy kiusaus siitä, että ongelma pyritäänkin ratkaisemaan inflaation avulla. You give me an hour? Well, uh, close to... Saanko tunnin aikaa vastata? Lähes tulkoon, sanoi puheenjohtaja. Ensimmäisen kysymykseen. Kuten sanoin, G20 oli mielestäni edistysaskel verrattuna G7. Seuraavana askeleena tulisi olla täällä foorumeista, niin kutsutuista foorumeista, toimielimiä, instituutioita. Mutta ei tuokaan riittäisi. Kysymys, jonka esititte, ja se on ihan paikallaan oleva kysymys, oli sovitaanko muutoksista kansainvälisesti lopulta vai ovatko ne kansallisia tai alueellisia uudistuksia? Minusta Lopputulos on edelleen avoin. Hyvinkin voi olla niin, että lopulta uudistukset ovat lähinnä kansallisia tai alueellisia. Tai että säännöt ovat vähemmän yhtenäiset kansainvälisesti. Laitosalan uudistukset esimerkiksi aihe, josta on keskusteltu vakausfoorumista, mutta sitten jokainen lähti sieltä kotiin ja esittää omat kannanottonsa. Sanoisin, että EUkin on kamalassa tilanteessa, voin tämän sanoa, koska tunnen tämän suoraan. SEBS järjestää kokouksia, jossa Euroopan kantaa koordinoidaan niin kymmenen mukaan ja siellä taas jokainen maa esittää omia kantojaan ja unohdetaan täysin, mikä olikaan se yhteinen kanta, josta oli jo päätetty. Tässä EU toimii huonona esimerkkinä eikä hyvänä esimerkkinä. Joten lisäpirstaloituminen on tässä riskinä, eikä se, että saadaan enemmän yhtenäisyyttä tai johdonmukaisuutta. Tämä on todella suuri riski mielestäni. Toiseksi, lisää yhteistyötä muilla aloilla. Tarkoitte muuta kuin rahoitusalaa. No ei meillä yhteistyötä ole tällä alalla. Meillä on liitto. Ihmiset kokoontuvat Frankfurtissa ja sieltä tulee päätös, vaikka olisi erimielisyyttäkin, niin ei niin kuin täällä usein käy, että jos ihmiset ovat eri mieltä, niin jokainen lähtee kotiin ja tippuu siellä omia asioita, ja jos kaikki sopivat, niin, niin sitten tehdään, toimitaan samalla tapaa. Jos rahoitusolla tehtäisiin näin, niin kaikki nauraisivat. Tässä tarvitaan liittoa, ei tällaista koordinoitua yhteistyötä. Kyse on siis liitosta. Ja unionin pitää toimia EUn instrumenttien avulla. Ei niin vain, että toivotaan koordinointia. Kansalliset välineet jätetään kansallisille hallituksille, mutta EU-välineitä vähän puuttuu. Näin ei synny unionin politiikkaa. Jotain toivotaan koordinoinnista, mutta jos katsotaan sitä, miten liittovaltiot toimivat yleensä, niin liittovaltio ei puutu osavaltioihin niinkään. Täällä tässä ei haluta liittovaltiota, mutta halutaan kyllä puuttua asioihin. Tämä on väärinkäsitys. Minun mielestäni pitäisi vähemmän pyrkiä koordinoimaan jäsenvaltiota ja enemmän toimia niin, että aktivoidaan eu välineitä monilla aloilla, jotka ovat sopimuksissa. Tutkimus, ympäristö, liikenne, infrastruktuuri, energia, kaikilla näillä aloilla tulisi olla osa, koska tässä on kyse jaetusta toimivallasta. Osittain EU pitäisi olla tässä politiikan tekijä ainoastaan koordinoivassa roolissa. Kyllä, kolmanneksi uskon, että inflaatio voi jossain vaiheessa olla ulospääsyttiä. Tämä on yksi syistä siihen, että kriisi Kreikassa nyt on niin tärkeä. EKP on voimakkain ase inflaatiota vastaan ja voisin ajatella, että sitä jotkut markkinat haittaisivat EUn yhtenäisyyttä niin, että Kreikan kriisin kautta lähdetään vesittämään euron arvoa ja koko rahaliittoa. Tämä on yksi askel siihen että siirrytään inflaatioratkaisuun. Siksi käsittääkseni Saksalla on niin tärkeää, riippumatta siitä, mitä joskus lehdistöstä luemme, että pidetään Kreikan kriisiä uhkana omalle vakaudelle. Olisi eduksi niille, jotka eivät halua niinkään hintavakautta ja tiukkaa eurokantaa devalvointiin, että sanottaisin, että Kreikka jätetään yksin. Kiitoksia. Nyt olemme päässeet ensimmäisen osiomme päätökseen. Haluaisin kiittää lämpimästi herra Padua Skjoppaa hänen esityksistään ja terävistä huomioistaan. Ja nyt pyytäisin seuraavia panelisteja tänne ylös puhujakorokkeelle. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. So, ich, ich darf Sie bitten. No niin, pyytäisin teitä jälleen kuuntelemaan. Nyt meillä on ensimmäinen paneelikeskustelu näistä kahdesta ja puhumme ennen kaikkea maailmanlaajuisesta epätasapainosta. Ja meillä on täällä kunnianarvoisia jäseniä, ensinnäkin herra Bert van Selm, kansainvälisestä valuuttarahastosta. Teillä on hänenkin ansioluettelonsa, joten en käy nyt ja kovinkaan tarkkaan läpi. Sitten meillä on herra Soni Kapoor. Hän on perustaja tällaisessa ajatushautomossa, jonka nimi on Redefined – hän haluaa tarkastella aika moniakin kysymyksiä rahoituksessa, kehityksessä ja ympäristössä ja muuttaa asioita. Ja sitten lopuksi Stefan Schulmeister, hän edustaa Itävallan taloustutkimusinstituuttia. Nyt annan teille puheenvuoron, jos teille sopii 10 minuuttia per puhuja. Well, thank you very much for inviting me. It's a great... Kiitoksia, on todellinen ilo saada olla täällä paikalla tänään. Näette tuon otsikon tuolta ruudulta. Se on aika hieno otsikko. Vähän pohdin sitä, että sen nimittäisi miten korjata maailman tilanne kymmenellä sivulla ja kymmenellä ö, kalvolla, mutta en oikein nyt ehtinyt tehdä sitä. Näette tämän materiaalin, jonka pyrin käymään läpi. Aion hyvin lyhyesti kertoa teille kriisistä, mitä sen aikana on tehty, ja mihin tässä sitten keskitytään ja mi- miten keskitytään kriisin jälkeiseen elämään. Kansainvälisen rahoitusjärjestelmän muuttaminen. Ja edellinen puhuja, jolla on valtavasti kokemusta, on puhunut paljon viisaita sanoja kaikesta tästä, joten pyrin lisäämään vähän siihen, mitä hän on sanonut ja tekemään parhaani. Kriisistä voin puhua hyvin lyhyesti. Kaikki tiedätte, että se oli kauheaa, samanaikaista, syvää ja globaalia Tästä yksi kalvo taitaa puuttua välistä. Niin, näette sen täältä paperipinusta, joka teillä on esillä. Näette tämän jakauman. 2009 ei mahdu millekään mihinkään kuvioon. 2010 paljon parempi. Se ei tietenkään merkitse paluuta normaaliin, mutta kuitenkin tilanne on paljon parempi suhteessa vuoteen 2009. Meidän vastauksemme tähän kriisiin näkyy sitten seuraavasta kuviosta. Tietysti paljon rahoitusta. ...170 Yhdysvaltain, miljardia Yhdysvaltain dollaria on käytetty. Sitten erilaisia uudistuksia siihen, millä tavalla rahaa annetaan lainaksi. Ja sitten valvontauudistuksia ja dialogiuudistuksia. No sitten onneksi seuraava kaavio näkyy. Tässä nähdään se, miten ähm, IMFn rahoitus on konsentroitunut, keskittynyt tietylle alueelle, silloin, kun sitten lainaus oikein kunnolla pääsi vauhtiin. Siitä on myös ollut kovasti hyötyä meidän mielestämme kriisin aikana. Se on mahdollistanut sen, että monet maat ovat kyenneet seuraamaan suhdanteiden vastaisia toimia. Olemme mahdollistaneet sen, että maat ovat voineet kattaa budjettivajeita ja olemme antaneet paljon joustavuutta sen suhteen, miten maat ovat voineet käyttää näitä varoja. Tuloksena on ollut se, että olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi, miltä kaikissa tapauksissa, kun meillä on ollut tällainen ohjelma, on nähty, että taloustilanne on parantunut. No onpas hienoa. Emme siis muuttaneet pelkästään määriä, vaan myös sitä tapaa, jolla rahaa on annettu lainaksi. Otan esille yhden asian, eli tämän Flexible Credit Linen, joka on uusi väline, joka on otettu käyttöön tänä aikana. Se on erittäin suuri määrä rahaa, joka lainoitetaan sellaisille maille, jotka ovat menestyneet hyvin. Puola, Meksiko ja Kolumbia ovat tätä saaneet hyödyntää kaikki oikein hyvin. Eli rahaa sillä ei tehty, mutta tämän järjestelyn avulla ne ovat välittäneet sellaisen viestin markkinoille, että jos ne tarvitsevat tätä rahaa, niin se raha on käytettävissä. Ja tämän tyyppinen uusi IMFn rahoitus on hyvä. Padoshoppa mainitsikin jo sen, miten nämä erityisnosto-oikeudet tulivat voimaan. 200 miljardia Yhdysvaltain dollaria käytettiin niihin. Ne ovat oikein hyvä väline, mutta en aio selvittää tarkalleen sitä, millä tavalla ne toimivat. Mutta se on myöskin ollut erittäin tärkeä keksintö tämän kriisin aikana. Ja sitten matalan tulotason maat, joku puhui Keniasta, vaikutus näihin kehitysmaihin oli oikein ö, suuri ja olemme pyrkineet helpottamaan niiden tilannetta ja parantamaan ja valaskemaan korkotason nollaan. Miten näin on kyetty tekemään? G20 on tukenut meitä aivan mahtavasti ja päättäväisesti, varsinkin ö, vuonna 2009 huhtikuun huippukokouksessa. Hyvin monet Kehittyvät markkina-alueet ovat myöskin tukeneet meitä ja olemme kyenneet myymään osan kullastamme ja hyödyttämään osan voitoista rahoittamaan näitä toimiamme matalan tulotason maissa. No tätä kaaviota nyt tässä ei ole pitkään käydä läpi, mutta se osoittaa, että tämänhetkiset ohjelmat työskentelevät, eh, toimivat paljon paremmin kuin aiemmissa kriiseissä, sillä olemme nähneet, että yhteensä nämä muutokset ovat olleet erittäin myönteisiä. No IMF-valvonta sitten ehkäpä on oikein sanoa, että kun ajatellaan, että IMF on toiminut aika hyvin kriisissä, mutta ongelmien analysointi olisi voinut olla parempaa tietyssä suhteen. Emme me tietysti ole tässä suhteessa yksin, jotkut muutkin ovat epäonnistuneet. Me olemme kuitenkin oppineet ihan selvästi, meidän täytyy olla, meillä täytyy olla keskittyvä paremmin rahoitusmarkkinoihin, ennakkovaroituksiin ja globaaleihin epätasapainotilanteisiin. No nyt olemme sitten elpymässä. Odotamme 4 prosentin kasvua tälle vuodelle maailmanlaajuisesti katsoen. Mutta varsinkin kaikki kehittymät taloudet tarvitsevat tukea ja meidän täytyy sitten miettiä sitä, miten veropolitiikkaa tässä suhteessa käytetään, sillä valtioiden velkaantuneisuus on kasvussa. Varsinkin tässä näette, millä tuolla kehittyneissä maissa velkaantumisaste on nousussa. No sitten epätasapainotilojen vähentäminen. Olemme pyrkineet pääsemään sopimukseen siitä, millä tavalla kaikki voisivat olla tässä mukana, mutta en, lopuksi kriisi kuitenkin vaikutti tilanteeseen eri tavoin. Tässä on hieno kaavio, tai kyllä tässä näy, mutta näette sen tuosta paperipinostanne. Näette, mitä kriisi on tehnyt. Se on vähentänyt epätasapainotiloja maapallolla selkeästi. Ja tässä on ennuste vuoteen 2014 asti. Ja se näyttäisi, että epätasapaino on palaamassa. Meidän täytyy edelleen tehdä jotain, sillä ylijäämämaissa tarvitaan enemmän kotimaista kysyntää ja alijäämämaissa taas kotimaista säästöä joko julkisella tai yksityisellä puolella. Kriisin jälkeen sitten olemme pohtimassa uudelleen tätä toimikuvaamme. Teemmekö oikeita asioita, keskitymmekö riittävästi järjestelmään liittyviin kysymyksiin, emmekä koko ajan vain kahdenvälisiin kysymyksiin eri maiden kanssa. IMFn hallinnointi, siinä tietysti koska se on osa paikallista hallinnointia, niin äh, avainasemassa ovat äänioikeudet. Onneksi G20 on antanut meille tähän suuntaviivat 5 prosentin kiintiöistä. Ja pyrimme siihen vuonna 2011 asti. Muutaset näettekin tästä kalvolta. G20, edellinen puhuja mainitsi, että se on tietysti tämän kriisin hieno innovaatio. Se on myös ollut erittäin tehokas, koska siellä on tavattu valtiopäämiestasolla heikkouksiakin on. Kasvavat markkina-alueet ovat hyvin edustettuina, mutta matalan tulotason maat erittäin huonosti edustettuina. Lopuksi meillä on puolitoista minuuttia aikaa kansainvälinen rahoituspoliittinen järjestelmä, Hyvin monet markkinat ovat jäätyneet, mutta jotkut eivät. Älkäämme siis kritisoiko tilannetta liikaa. Rajoja silti on. Aiempi puhuja puhui siitä järjestelmässä on heikkoutensa. Kaikille maille ei ole selvää, että ne voivat hyödyntää tätä lainaa silloin kun haluavat ja siksi ne tarvitsevat kansainvälisiä varantoja, eikä ole mitään automaattista mukautusjärjestelmää, sekin on suuri ongelma alijäämämaille, joilla on varantokysymyksiä, kuten Yhdysvalloille, tai myös ylijäämämaille, jotka edelleen keräävät varantoja, eikä niiden näin pitäisi tehdä. Ainoa, joiden täytyisi tehdä näin, ovat alijäämämaat. Ja sitten varantojen kumuloituminen. Varannot ovat tässä valtavassa kasvussa. Ja tämä on sitten kansallisen rahoitusjärjestelmän seurausta. Meillä on kaksi hyvää välinettä, joita voimme hyödyntää. Yksi on tällä tarjontapuolella, Pados jopa mainitsikin sen, mutta myö, siis ne ovat nämä nosto-oikeudet, mutta myös kysyntäpuolella meillä on toimintatapoja. Noin, seitsemän sekuntia ja vielä aikaa. Uh, that was a great performance. Kiitos oikein paljon. Loista esitys myös ajallisesti. Sitten seuraava ja kysymykset ja vastaukset sitten, kun jokainen paneelin jäsen on puhunut. Sani Kapoor. I was asked to talk about the governance of financial... Kiitos paljon. Rahoitusmarkkinoiden hallintokysymyksistä minua pyydettiin puhumaan ja olisi kai mielenkiintoista katsoa, miten rahoitusmarkkinat hallinnoivat. On tärkeää muistaa erot Neuvostoliiton ja länsimaailman erot. Neuvostoliitossa hallitus päätti hinnat. 24 miljoonaa hintaa jokaisen kravatin ja mun tuotteen osalta, mitä siellä myytiin. Ja meillä järjestämässä markkinat määrittelevät hinnan, joten markkinat ovat tärkeä hallinnoiva tekijä. Kun puhutaan rahoitusmarkkinoiden hallinnoinnista, meidän pitää pitää mielessä, miten tärkeässä asemassa markkinat ovat. Rahoitusmarkkinat ovat myöskin hallinnoivassa asemassa. Lisäksi on hyvä lähteä toisesta yksinkertaisesta kysymyksestä liikkeelle. Mitä rahoitusmarkkinat ovat? Esimerkiksi markkinat määrittelevät, minkälaisia bonuksia pitää maksaa, tai että Kreikan velka ei ole kestävällä tasolla. Mutta kyse on myös samasta markkinoista, jotka sanovat, että 30 vuoden asuntolainoja voidaan rahoittaa yhden yön lainojen kautta, kun että tehdään pidemmällä aikavälillä. Noiden esimerkiksi toimii ihan eri tavalla kuin muut rahoittajat. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kun palkansaajat saavat potkut, niin osakehinta nousuu ja nousee. Joten me emme saisi unohtaa sitä, kenestä puhumme, kun puhumme markkinoista. Tietenkin on tärkeää muistaa, ketä ihmiset ovat. Ei voida sanoa, että on olemassa markkinat, vaan ihmiset, jotka ajavat eläkkeitä, eläkerahastot, pankkiirit – valtiolliset sijoitusrahastot ja niin edelleen. Tärkeää on nähdä, että rahoitusmarkkinoilla on myös omat mahdollisuutensa, siksi elämme varakkaita aikoja. Kuitenkin tässä uudessa maailmassa on katsottava, mitä rajoituksia rahoitusmarkkinoilla on. Rajoitukset ovat nyt tärkeämpiä ja siksi nämä kysymykset ovat niin kriittisen tärkeitä. Mikä on nyt näinä aikoina erilaista? Maailma on niin voimakkaasti linkittynyt yhteen kaupparahoitus, terroristit, maahanmuuttajat, kauppa, kaikki liikkuu rajojen yli jatkuvasti. Olemme kaikki riippuvaisia kaikista. Teknologia on muuttunut, tietoteknologia, matkustusmuodot, tietoja, kaikki kulkee hyvin nopeasti rajojen yli ja taloudesta on tullut globaali. Miksi tämä on tärkeää? No ensinnäkin, ennen oli niin, että alueellisilla päätöksillä oli alueellisia vaikutuksia, mutta koska kaikki on nyt yhteydessä toisiinsa, niin alueelliset päätökset nyt usein vaikuttavat myös maailmanlaajuisesti. Siis se, mitä vaikutuksia toiminnalla voi olla muihin, vaikka ei ole ajateltu näitä vaikutuksia, on selkeästi lisääntynyt. Toinen esimerkki, pieni Karibian valtio, joka päättää ryhtyä veroparat alttiisiksi, niin tämä uhkaa Saksan verotuloja. Toisaalta elämän tahti on muuttunut niin nopeasti. Kaikki nämä toivotukset, jotka tuodaan juuri ajallaan paikalle, se miten nopeasti kauppaa tehdään, Ma- maailmassa kaiken kaikkiaan tahti, vauhti on muuttunut, kasvan valtavasti. Miksi nämä ovat tärkeitä tehtäviä? Tämä tahdin nopeuttaminen ja nämä vaikutukset tarkoittavat sitä, että ongelmia saattaa syntyä yhdessä järjestelmän osassa globaalissa järjestelmässä ja sillä on vaikutuksia toiselle ja nämä vaikutukset kasvavat jatkuvasti. Maailma oli yksinkertaisempi paikka, riskit olivat yleensä paikallisia, nyt ne ovat systeemisiä. Globaalit instituutiot, kansalliset instituutiot – pitävät vaikeana tämän nopeasti muuttuvan maailman hallinnointia. Siksi tarvitsemme uuden järjestelmän. Siihen palaamme toivottavasti loppua kohden. Meidän pitäisi puhua myöskin markkinoista. Markkinoista tiedetään hyvin se, että markkinat ovat hyvin huonoja hoitamaan näitä ulkoisten vaikutusten huomioimista. Hallitusten on puututtava tähän asiaan. Toiseksi markkinat eivät voi valvoa systeemisiä riskejä kunnolla. Nämä ovat hyvin tiedossa olevia ongelmia markkinoilla ja siksi tällä vuosituhannella markkinoilla on nyt paljon vaikeampaa hoitaa rooliaan varallisuuden lisääjänä. Sitten tämä juuri oikealla hetkellä annettava rahoitus, joka on saanut inspiraationsa tästä ylipäätään juuri oikealla hetkellä toimittamisesta. Jos katsotaan Dow Jones-yrityksiä, niin suurimmat eh, saavat voittoa, jotka ovat hyvin lähellä ennakoitua. Ja tämä liittyy siihen, mitä voittoa on ajateltu antaa. Eli joskus ajatellaan, että saadaan voittaa pitkällä aikavälillä, niin usein valitaan sellaisia keinoja, jotka eivät ole hyviä pitkällä aikavälillä, vaan halutaan nopeaa voittoa onko maailmassa ketään, joka olisi pätevä toimimaan näissä haasteellisissa oloissa? No ei ole vielä, siksi meidän on luotava jotain uutta. Puhutaanko, puhutaan vielä rahoituksesta. 50-luvulla palataan aikaan ennen minun syntymääni. Käsi laskevat olivat hyvin edellä muita, kun laskettiin osakkeiden kehitystä. Investointi pankit eivät voineet olla kaupallisia pankkia eikä hedge-rahastoja olleet. Säätelyrakenteet olivat hajallaan ympäri maailman. Eri maailman osissa oli eri rakenteet. Ja sitten jos palataan tähän päivään. Kaikilla markkian toimijoilla on välittömästi pääsy markkinahintoihin kaikissa, kaikilla maailman markkinoilla. Pirstaloituminen muuttuu sääntöjen purkaminen tarkoitti sitä, että investointipankit voi olla kaupallisia pankkeja. Jos ajatellaan vaikka mitä isoäiti sanoi, että pitää huolehtia siitä, ettei kaikkia moni laiteta samaan koriin, koska ne muuten särkyvät kaikki kerralla ja sitten hajautetaan riskiä. Tämä onnistui 50-luvulla, koska koreja oli riittävän monta erilaista, eivätkä ne ole selkeästi tiukassa yhteydessä toisiinsa, mutta nyt jokainen rahoitusalan toimija pyrkii hajauttamaan riskiä. Se on rationaalista, näin teoriakin sanoo, mutta kuitenkin tämä tarkoittaa sitä, että altistuu kaikille markkinoille kautta maailman. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä hajauttaminen loogisesti äärimmilleen vietynä on johtanut siihen, että lähes kaikki suuret rahoitusalan toimijat investoivat samantyyppisiin tuotteisiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että koko rahoituslaitos on hyvin haavoittuvainen. Siis mikään toimijan ei ole ihan yhtä haavoittuvainen kuin ennen, mutta koko järjestelmä on lähinnä. Tämä on erittäin vahva trendi, jonka näemme nyt. Mitä voimme tehdä? Oppi on hyvin selkeä, kun ajatellaan hallintoa ja rahoitusmarkkinoita. Ensinnäkin tärkeänä tässä on ongelmia kannustimissa, kun ajatellaan pankkien voittoja. Ennen samantyyppisesti 50 prosenttia kuin reaalitaloudessa ja sitten 70-luvulla lähti tapahtumaan jotain. Tämä tarkoitti sitä, että voitto saattoi olla 125 prosenttia ainoana syynä se, että pankkien työntekijöille maksettiin sen mukaan, miten enemmän paljon voittoa saatiin ja enemmän vipuvoimaa käytettiin jatkuvasti ja kaikki, jotka ovat ostaneet talon, tietävät, että mitä suuremman lainan ottaa, sitä enemmän voi ehkä voittaa, mutta siihen liittyy myöskin suuret riskit. Kaikki halusivat siis mutta vaikutusmahdollisuuttaan. Ja nämä velkavipukysymykset ovat tärkeitä, kun katsotaan sitä, miten markkinat toimivat. Markkinat ja markkinoilla toimijat on saatava tilivelvolliseksi reaalitaloudelle. Tämän olemme oppineet tästä kriisistä. Ei se riitä, että tilivelvollinen markkinoille, koska markkinoilla on omia ongelmia. Monet sääntelyosat tarkoittivat sitä, että markkinahintojen kautta katsotaan riskejä, mutta systeemiriskejä ei oteta huomioon markkinahintojen muodostumisessa. Minusta tie eteenpäin on kahtalainen. Joko voimme palata hajautuneeseen järjestelmään, pirstaloituneeseen järjestelmään, joka on monimuotoinen – näin käydään kauppaa keskenään. Tai sitten meillä on lopputuloksena globaali järjestelmä, jossa puututaan tähän hallinnon puutteeseen, joka meillä on ollut. Tarvitaan oikeutetut, legitiimit tahot, jotka voivat reagoida nopeasti, ei mitään sen tyyppistä, mitä meillä on tällä hetkellä. Siis kiitos oikein paljon. Uh, Kiitoksia. Ja, ich fange mal an. Äh, herzlichen Dank für die Einladung. Voisin aloittaa. Kiitoksia kutsusta. Haluaisin puhua tällaisesta yleisestä varainsiirtoverosta kriisin suhteen ja sen suhteesta pitkän aikavälin rahoituskehittymiseen. Me voimme erottaa kaksi vaihetta. Ensinnäkin hyvinvoinnin vaihe 70-luvulle asti, niin että oli täystyöllisyys ja matala vaje ja hyvinvointivaltiota kehitettiin sitten 30-luvulta eteenpäin oleva vaihe, jossa taas työllisyys laski. Ja tuolloin tyypillistä oli se, että kapitalismin ydinmoottori ja voittojen saavuttaminen oli tärkeässä roolissa. Päätös Kiopa puhuikin jo tästä. Hän puhui äh, vaihtokurssien vakauttamisesta, öljyn hinnasta, yhteistyöstä ja niin edelleen. Kun taas sitten toisessa vaiheessa voittoihin pyrittiin pääsemään sen moton kautta, että raha val- toimisi moottorina. Ensimmäisen vaiheen aikana keskityttiin reaalitalouteen. Ja jos katsotte tätä nousua ja laskua, niin sitten havaitsette, että pitkällä aikavälillä 30-luvun kriisistä opittiin varsin paljon. Ja poliittisesti tähän liittyi reaali pääoman ja työn välinen linkitys rahoituspääoman etuja vastaan. Rahoituskapitalismin lasku toimii työn vastaan. Ja alettiin siirtyä kohti reaalipääoman puitteita. No, mistä voidaan nähdä sitten äh, kaikkein parhaiten reaalipääoman ja rahoituspääoman erot Ensinnäkin yritystoiminnan roolista, koroista, koron nousuista, vaihtokursseista ja erityisesti siitä suhteesta, joka reaalitaloudella ja rahoitustransaktiolla on. Ja tästä näette pikaisesti näistä kuvista mitä näistä nousevista ja laskevista markkinoista seurasi. Tässä näette esimerkiksi Saksan pörssin arvon. Se kolminkertaisti arvonsa 2000-luvulla, sen jälkeen se laski ja jossain vaiheessa sen arvo romahti. Sitten vaihtokurssi euro ja dollari, sekin on aika maanisdepressiivinen, heilahtelee paljon. Ensin se kolmen tai menettää kolmanneksen arvostaan ja sitten taas kaksinkertaistaa arvonsa ja tiedätte kyllä mihin tämä johtuu. Ja tästä näette tämän mustan viivan. Se vastaa tällaisia alhaisia trendejä ja omaisuuden hintojen siirtymistä spekulaatio käyttää ja keinottelu käyttää tällaista aina hyväkseen, tietynlaista frekvenssiä. Tässä puhutaan viiden minuutin arvoista. tietystä kauppasignaaleista. Ja on selvää, että keinottelujärjestelmät, varmasti olette kuulleet tällaisista trendejä seuraavista hedge-rahastoista – ja näitä halutaan käyttää hyväksi myös takautuvasti. Tärkein tulos aivan lyhyen aikavälin toimista pörssissä on se, että pitkän aikavälin trendit raaka-aineiden hintojen, osakkeiden hintojen osalta ovat pelkästään sitä, että tällaisia minitrendejä sekunnin välein tai minuutin välein kerätään yhteen vuosien mittaan. Ja jos pystyttäisiin siihen, että näitä aivan lyhyitä impulseja pystyttäisiin käyttämään hyväksi entistä vähemmän, vähemmän niin silloin pystyttäisiin vähentämään myös pitkän aikavälin epävakautta. Sitten tässä lopuksi vuoden 2008 puolivälin asti öljyn hinta ja sen muutokset näette tästä, että vapaimmilla markkinoilla tuotetaan selvästi vääränlaisia hintasignaaleja. Ja tähän liittyy perustavanlaatuinen ongelma, joka vaatii tulevaisuudessa uudenlaista ajattelutapaa. Tässä tarvitaan paljon aikaa, aivan kuten viimeisen talouskriisin kohdalla tarvittiin useita vuosia ennen kuin asioista otettiin vaarin. Tärkeimpien hintojen pitkän aikavälin heilahtelu. Tässä näkyy tilanne 70-luvun alusta, punainen linja. Jos dollarin kurssi heilahtelee näin paljon, se epävakauttaa reaalitaloutta, koska öljyn viejä maat reagoivat kyllä tähän tilanteeseen, mutta tuolloin ei ymmärretty sitä, että nämä öljykurssishokit liittyivät tiettyihin kysymyksiin, niihin reagoitiin sen mukaisesti. Sitten vielä jos katsotaan 50-lukua, näette tästä dollarikurssin ja vakaan vaihtokurssin. 20 vuoteen maailmantalous ei joutunut taantumaan. Näette tästä kasvun maailmantaloudessa. Sitä osoittaa tämä musta jana. Sitten lännen taloudellinen kehitys. 50-luvulla meillä oli jo täystyöllisyys. Ja sitten sieltä kuvan alaosasta näette, että korkotaso oli jatkuvasti kasvutason alapuolella. Eli tämäkin on taas esimerkki siitä, kuinka reaali, tai mitä minä pidän reaalitalouden puitteina. Lähestulkoon kestämätön tilanne muuttuu, jos yritys maailma niin kutsuttu non financial business esimerkiksi Saksassa muodostaa enemmän pääomaa kuin äh, reaali talous. Eli yritykset lähtevät muihin toimiin kuin sellaisiin, joita yritysmaailmalta odotetaan, niin silloin järjestelmä ei periaatteessa voi toimia. Minulla on vielä minuutti. No, tämä riittää tämän veron käsittelyyn, rahoitustransaktioveron käsittelyyn. Sanoi siis, että rahoituskapitalismissa tärkeää on tiettyjen markkinoiden osien epätasapaino. Tässä koko maailman BKT on noussut huomattavasti vuodesta 2000 ja näiden rahoitustransaktioiden nousu johtuu pörssin johdonnaismarkkinoista. Ne ovat sellaisia kauppoja, joita yleensä käyttävät ammattimaiset keinottelijat. Ja nyt palaan vielä siihen, mitä aluksi sanoin. Jos on oikein, että pitkän aikavälin hinnat, eli raaka-aineiden hinnat, osakkeiden hinnat ja niin edelleen. Tässä toimittaisiin hyvin lyhyellä impulssilla ja tensillä, niin silloin, jos keinottelusta tehtäisiin kalli, kalliimpaa, niin silloin voitaisiin tiettyjä vaikutuksia heikentää Tässä voitaisiin puuttua esimerkiksi tällaisen 0,05 tasolla, siis verottaa tällä määrällä näitä kauppoja niin, että ainoastaan rasitettaisiin niitä transaktioita, jotka ovat äärimmäisen lyhytkestoisia ja joiden viivutus on hyvin korkea. Jos teillä on vaikka osakkeita kymmenen tuhannen euron arvosta ja ostatte niitä, niin äh, maksaisitte euro 50 veroa. Tämä on siis todella vähän. Ja mitään kauppaa ei enää ole, jota ei tehtäisi sähköisesti. Ja jos vero olisi 0,05 prosenttia, se olisi noin 300 miljardia Euroopassa, siis tuotto olisi näin korkea. Runde, Kiitos. Siirretään keskustelun. Käsinpäin saa ensimmäisen puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä temaattinen asiakirjoitan nyt kirjoitan ja johon tästä kuulemistilaisuudesta on hyötyä, niin koskee maailmanlaisia epätasapainotiloja ja rahoituspolitiikkaa. Kysymykseni ovat siis erityisesti Bert von Selmillä. Maailmanlaajuiset epätasapainotilat ovat tietysti olleet tärkeässä asemassa talouskriisissä, varsinkin kun korkotaso on ollut matalalla. Ja keskuspankit ovat, ovat nyt pönkittäneet tätä matalaa korkotasoa pitkään. Rahoituspolitiikka ei pysty pureutumaan näihin suurin pääomavirtoihin ja näin ollen rahoituspolitiikka on rajallista sen suhteen, miten pitkälle se pystyy toimimaan tämän tyyppisessä tilanteessa. Valtionlainat eivät ole mahdollistaneet sitä, että olemme voineet myöskään ratkaista tätä ongelmaa. Kaksi kysymystä siis. Ensinnäkin, voidaanko madaltaa Maastrichtin kriteereitä äh, lainasuhteessa BKT, jotta voitaisiin vastata tähän tulevaan verokannustinpakettiin. Ja toiseksi, IMFssä olette kirjoittanut erittäin mielenkiintoisen kertomuksen siinä, jossa kyseenalaistettiin pitkän aikavälin kahden prosentin inflaatiotavoite. Oletteko sitä mieltä, että voisitte kommentoida tätä ja onko tämmöinen kahden prosentin inflaatiotavoite sellainen, että sen avulla voidaan äh, absorboida nämä äh, tähän järjestelmään kohdistuvat erilaiset iskut. Mä an IMF type. Maastrichtin Sturksen tämän EUn kysymys enemmän kuin IMFn, mutta siellä on kaaviokuva, jota en saanut näytettyä, mutta se on siellä asiakirjojen joukossa. 2014 ennakoidaan 110 prosenttia BKT. 50 tai 60 prosenttia ei paljon ole väliä sillä, koska joka tapauksessa keskimäärin on paljon jo yletetty tuo globaali epätasapaino. Mielestäni tänään ei ole riittävästi painotettu tätä uutta G20 vasta vuoroisen arvioinnin asemaa. En ehtinyt siitä oikein puhua, mutta toiveita on paljon siitä, että tämä johonkin johtaa. Minun puheenvuorossani sanoin, että me pyrimme tekemään monenvälisiä konsultaatioita 2006-2007, mutta emme onnistuneet niin pitkälti. Mutta nyt vastavuoroinen arviointiohjelma on G20-prosessi. Me emme sitä mitenkään johda, me yritämme auttaa tässä prosessissa. Olemme hyvin toimekkaita, että näin saadaan parempia tuloksia kuin vastaavallaisissa harjoituksissa menneisyydessä. Mikä se kolmas kysymys olikaan? Ai niin, inflaatio. Siis en sanoisi, että tämä on IMFn paperia. Tämä ei ole siis muodollisesti IMFn kanta. Mutta lehdistössä esiin tullut kanta oli se, että on esitetty, että 4 prosenttia olisi parempi kuin 2 prosenttia. Se on yli yksinkertaistettu kanta tästä asiakirjasta Rethinking Macroeconomic Policy. Jos teillä on vähän aikaa, niin lukekaa tämä asiakirja IMF-nettisivuilta löytyy tämä ja se, se on liian yksinkertaista, että sanotaan, että tässä on puhuttu ainoastaan 4 prosentin inflaatiosta. Come in here? No. Onko muita kysymyksiä tässä vaiheessa tai vastauksia paneelista? Täällä puhuttiin 6 prosentin inflaatiosta ja sanottiin, että se on parempi kuin 6 prosentin työttömyys. Loppujen lopuksi meillä oli molemmat. I uh, come now to Donata Hybna. Donata Hybna seuraavana. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Kaikki puhuitte kriisistä menneessä aikamuodossa, mikä on tietysti kovin rohkaisevaa. Ja ymmärrän, että nyt ollaan menossa kohti normaalia tilannetta. Kuitenkin kasvu saattaa olla hitaampaa, avoimuus vähempää. Meillä on uusi maailma, jossa on paljon säännellympi rahoitusjärjestelmä ja sen ydin. Mutta sitten valtiolainatilanteeseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota ja on ollut se vaara, että joudumme tiettyyn ansaan tässä suhteessa – Ja inflaatioyhteydessä kysymykseni onkin teille se, että onko verotasapainon äh, palauttaminen ilman, että varannetaan hintatasoa Euroopassa? Onko se saavutettavissa? Mitkä ovat tämän suunnitelman pääosiot? jotta tällainen verotasapaino voitaisiin saavuttaa ilman, että meidän täytyisi meidän täytyisi hyödyntää inflaatiota. Kenen toivotte vastaavan, kysyy puheenjohtaja. Kuka vain? Okei. Okay. Well, uh, one important thing to remember is that... No, yksi tärkeä seikka muistaa on se, että maapallo ei ole velkaa Marsille, vaan tässä on jakautumisesta kyse. Eli kun puhumme valtion velasta, niin joku on velkaa jollekin. Yksinkertainen tapa puuttua valtionvelkakriisiin on se, että jos joku marsilainen tulee ja sanoo, että jaetaan tämä toisin ja joku muu tässä kärsikön häviöt. Pankkien osalta näin ei tehty. Kun hallitukset lähtivät pelastamaan luotonantajia. Siksi tällainen velkatilanne syntyi. Kolme mahdollista tapaa lähestyä tätä kysymystä. Ensinnäkin on lisättävä verotuloa. Yksinkertaisimpana tässä ajatus on se, että meidän pitää pyrkiä estämään veron kierto. Verojen osalta jotain on tehtykin G20 kautta verotietojen vaihtosopimuksia ja niin edelleen. Nämä ovat kahdenvälisiä. Jos kaikilla olisi keskenään tällainen sopimus 18 000 jotakin, niitä tarvittaisiin nyt 3600 ja sopimuksia solmitaan noin 10 vuodessa. Me tarvitsisimme monenvälisen verotussopimuksen. Kansainvälinen verotusinstrumentti ehkä ajatellen – EUn näitä talletusveroja tai muita. Ja tämä on yksi ongelma, kun puhutaan systeemisistä riskeistä. Veroparatiisit ovat ulkoinen riski kaikille muille toiseksi. Asia, johon meidän on puututtava ja tätä yritettiin ehdottaa, kun minä toimin kehitysmaiden alalla me halusimme tällaista valtion velkojen uudelleenjärjestelyjärjestelmää. Joissain tapauksissa valtiot eivät pysty velkaansa maksamaan. Ongelmana oli se, että ketään Euroopassa ei kiinnostanut tämä, koska se oli aina ongelma tuolla jossain Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tai Latinassa Amerikassa. Mutta joko tähän kriisin tai tulevaisuutta ajatellen nopeasti tarvitsemme järjestelmällisen ennakoitavan tavan puuttua valtion velkiin. Yhdysvaltain malli on mielenkiintoinen. Jos tarvitaan uutta verotuloa, niin tulot saadaan silloin terveyspalveluihin ja niin edelleen, jos kunnalla on ongelmia. Muuten – sitten annetaan velkojille. Eli tämä on tällainen tavallaan malli, jota voitaisiin ehkä kokeilla muissakin maissa. Uusia verotulomalleja. Rahansiirtoverosta puhutaan, ympäristöveroja tarvittaisiin todella kiperästi. Jos katsotaan tämän tyyppisten verojen vaikutusta, erityisesti jos niitä käytettäisiin vihreiden hankkeiden rahoittamiseen tai työpaikkaan, palkkojen lisäämiseksi. Nämä olisivat myönteisiä asioita. Nämä eivät sinänsä haittaisi kasvua. Joten minä sanoisin kyllä, että on olemassa mahdollisuus valtion velkakysymyksen puuttaa pitkällä aikavälillä. Meidän pitäisi vain toimia tehokkaammin. Just a short answer. Uh, surplus and deficit. Ihan lyhyt vastaus vain. Ylijäämä ja alijäämä ovat riippuvaisia toisistaan. Ei kannata ajatella alijäämää ottamatta huomioon, että toisella puolella täytyy olla ylijäämä. Keynes käsitteli tätä ongelmaa, kun toisen maailmansodan aikana valmisteltiin, valmisteltiin Bretton Woods-järjestelmää, ja hän tunsi hyvin yleisratkaisuna on seuraava. Jos on alijäämämaa, olkoon sitten ulkosuhteissa – tai sitten sisäisessä suhteissa budjetti mm, alijäämä, niin ratkaisu on aina se, että maa tai yksikkö vähentää kulutusta. Niin Keynes sanoi, että äh, järjestelmästä näkökulmasta katsoin, se merkitsee sitä, että sopeutumisprosessissa on mukana taloudellisen toiminnan väheneminen sillä, Alijäämäyksikkö vähentää kulutusta ja ylijäämä ei tee mitään. Hänen neuvonsa oli siis, että eikö olekin älykkäämpää pyytää tuota ylijäämäosiota kuluttamaan lisää. Jos esimerkiksi vaikka ajatellaan Saksaa ja Etelä-Euroopan maita, niin voitaisiin sanoa, että vaikkapa Kreikka tai ehkäpä Portugali, Espanja ja Italiakin kohta vähentävät kulutustaan. Kuka tästä kärsii eniten? Saksapa tietenkin. Tietysti ylijäämämaa. Sillä ne tähän mennessä ovat vienet maasta näin paljon, ja jos kaikki nämä maat samanaikaisesti vähentävät kulutustaan, niin tietysti se maa, joka kärsii siitä, on Saksa. Kun taas Toinen mahdollisuus ainakin teoreettisesti on se, että ylijäämämaat lisäävät kulutustaan. Sama koskee myös budjetin hoitamista. Jos Euroopassa nyt kaikki eurooppalaiset hallitukset ryhtyisivät ensi vuonna vähentämään kulutusta, niin silloin joudutaan kriisin toiseen vaiheeseen totesitte, että me olemme kaikki niin optimistisia. Minä sanoin, että me olemme alussa. Minä, me olemme kriisin alussa, emme sen lopussa. Ja alku merkitsee sitä, että seuraavassa vaiheessa yhteiset säästöt, joita hallituksella on, yhdessä voivat selkeästi aiheuttaa uuden laman. Se ei ole lainkaan Öö, asioita kannattaa epäillä, vaan ne on ihan tavallista makrotaloustiedettä. Pervaunsu, niin kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Kiitoksia ensinnäkin tästä analyysistanne kapitalismin kiertokulusta ja vuonna 70, ja 70-luvun tilanteesta nythän se sukupolvi on jo miltei poistunut keskuudesta, joka on tuntenut vuoden 1929 kriisin. No kun puhutaan näistä rahoitustoimista, niin ihan yksinkertainen kysymys vain. Voidaanko se tehdä Euroopan unionin tasolla, jos ei voida hyödyntää tätä erinomaista ajatusta, hyödyntää IMF? Van Selmille kaksi kysymystä. Ensimmäinen, mitä tehdään veroparatiisien suhteen? No, siellä kyllä tällä vanha tehdä mitä halutaan, mutta edelleen sotakadoissa ihan muualla. Ovatko G20 päätelmät riittävät? Vai jos ei päästä tai ei mennä riittävän pitkälle, niin en ole, en ole ihan varma siitä, että todella kyetään edistymään. No, Miksi niin paljon on pidetty seminaareja näistä globaaleista epätasapainotiloista, eikä niistä ole ollut mitään hyötyä? Olen kuullut äh, kuningaskunnan pääministerin Gordon Brownin toitottavan äh, varhaisarvotusjärjestelmän puolesta. Mutta mikä täm, tällainen hyvä varhaisvaroitusjärjestelmä oikein olisi. Ja millä tavalla voidaan asiaan puuttua sitten, kun tämä nouseva markkinatilanne havaitaan? Kenen pitää puuttua asiaan? Onko kyseessä lainsäätäjä, joka varoittaa, vai keskuspankit? Yet, um, of course it would be better. Tietenkin olisi parempi, jos rahansiirtovero otettaisiin käyttöön globaalisti, mutta nyt on otettava huomioon se, että näytösmarkkinoilla kauppaa käydään pääasiassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Euroopan kauppa-alueella ei ole tällaista kilpailevaa markkinapaikkaa. Konkreettinen esimerkki. Suurin osa transaktioista on johdannaispörsseissä. Ja johdannaispörsseissä Euroopassa kauppaa käydään vain Oireksissa, Euroneksissä, Frankfurtissa ja Lontoossa 97 prosenttisesti siksi, että näissä pörsseissä on verkostonsa, jos otettaisiin käyttöön hyvin pieni rahansiirtovero, ei ole mitään mahdollisuutta, että nämä rahoituskeskukset kaiken kaikkiaan Lontoo muuttaa Marokkoon tai Etelä-Afrikkaan. Yhdysvalloissa kaksi paikkaa. Atlantic City ja Las Vegas ovat ne paikat, joissa uhkapeliä käydään – ihmiset kaikkialta Yhdysvalloista lähtevät sinne, jos uhkapeliä halutaan. Ja nämä voidaan, näitä voidaan verottaa paljon korkeammalla tasolla muuten kuin rahansiirtoverossa, eikä ole mitään konkreettista vaaraa, että nämä markkinapaikat helposti siirrettäisiin Yeah. On the, the, I want to talk a little bit more about these global globaalit epätasapainotilat, ne ovat tärkeitä ja tärkeä teema päivän päivän keskustelussamme. Aivan kuten ensimmäinen puhuja totesi, meillä on ongelmia siinä, että paine kohdistuu selkeämmin joihinkin kuin toisiin. Yhdysvaltojen useinkaan ei tarvitse mukautua, koska se voi toimia alijäämällä ja rahoittaa sen omalla valuutallaan. Se on ainoa ö, alijäämämaa, jossa näin voidaan menetellä. No sitten ylijäämämaat niin tässä meillä on kovin paljon kokemuksia. Me olemme ehkäpä saaneet oikeita neuvoja kaikille, mutta ne, jotka todella kuuntelevat, ovat niitä, jotka tarvitsevat meitä pitemmällä aikavälillä. Silloin käydään vuoropuhelua ja päästään sopimukseen. Siitä syystä on tärkeää tehdä tästä järjestelmästä paljon tasapainoisempi ja siksi mainitsin tämän G20 vastavuoroisen arviointiprosessin. Kriisin aikana oli hyvä kansainvälistä yhteistyötä. Kaikki ymmärsivät, että täytyy tehdä yhteistyötä päästäksemme kriisistä. Mainitsin erityisesti G20-päätöksen huhtikuussa 2009 meidän voimavarojemme kolminkertaistamiseksi. Sillä oli todella suuri vaikutus. Toivomme on siis, että tätä voidaan nyt viedä eteenpäin. Nyt kun kaikki ovat nähneet, mikä etu on yhteistyöstä kansainväliselle taloudelle, varsinkin G20 vastavuoroisen arviointiprosessin avulla. Not up to speed on tax so I don't want to comment on that. En halua näihin, ottaa kantaa näihin äh, veroparatiiseihin. Give a word about tax havens. The first... Voisinko lyhyesti puhua veroparatiisista? Ensimmäinen mielenkiintoinen seikka on se, että Pohjoismaat aloittivat yhteistyön vuonna 2006 ja yhdessä neuvottelivat kahdenvälisiä verosopimuksia. Ei ole olemassa mitään syytä tai oikeutusta sille, etteikö Euroopan komissio voisi neuvotella jäsenvaltioiden nimissä näistä sopimuksista, vaikka niitä kahdenvälisesti tehdäänkin, mutta tämä antaisi paremman neuvotteluaseman. Olemme Yhdysvaltoja suurempi talous. Yhdysvallat otti käyttöön ohjelman, jonka kautta lähdetään toimeen UBS vastaan, koska halutaan tietoa investoinneista ulkomailla. Ja EU:ssa ei ole mitään tällaista ohjelmaa, vaikka tämä on su- suurempi talous. Yhdessä meillä on niin paljon voimaa, että emme käytä. Monenlaisia yksipuolisia toimia on lähdetty ajamaan Yhdysvallat ja yhdistynyt kuningaskunta – tai Australia tekevät yhteistä työtä ver- veroparatiiseihin liittyen, jotta voidaan puuttaa veron kiertoon. Meillä ei ole mitään tämän tyyppistä edes. Niin paljon Euroopan unioni yhtenäisenä voisi tehdä niin, että yksipuolisesti ilman kansainvälistä sopimusta estettäisiin veronkierto tai verojen pakeminen meidän rajamme ulkopuolelle. Ja, Herr Vorsitzender, ich wollte auf die Frage... Niin, puheenjohtaja. Vielä tähän rahan siirtoveron. Herra Schumacher sanoi, että tämä vero toisi 300 miljardia euroa tuloja mahdollisesti. Perustuuko tämä arvionne tällaisen business as usual skenaarioon ensinnäkin ja sitten toiseksi Tämä kuulostaa oikeastaan aika hienolta ollakseen totta. Tämä voisi olla jopa en, kaksi kertaa enemmän kuin kehitysapuun annettu tuki. Voisitteko arvioida myös sitä, jos tätä veroa käytettäisiin ainoastaan EU-ssa, niin kuinka paljon tuloja se silloin toisi mukanaan? Voisitteko tästä puhua hieman tarkemmin? In der Studie unseres Instituts Ää... Äh. Niin, arvioimme verotuloja selvin perustein. Olemme ottaneet huomioon sen, että rahan siirtomäärä voi vähentyä. Ja konkreettisesti, siis kun puhutaan tästä todella nopeasta kaupankäynnistä, joistakin miljardeista euroista, esimerkiksi öljysopimuksessa. Ensin tämä ostetaan ja muutaman minuutin päästä jälleen myydään. Ja tällöin vero olisi hyvin matala. Ja myöhemmin tätä ei sitten edes tapahtuisi. Tässä olisi siis tämän tarkoitus. Eli tässä haluttaisiin päästä keinotteluista eroon markkinoilla. Mutta jos mietitte sitä, että Euroopassa kaupunkien arvo on noin satakertainen, niin silloin jos 70-80 prosenttia transaktioista loppuisi, niin silti olisi vielä paljon toimia, joita verottaa. Ja nämä ovat tällaisia simulaatioita, joista puhuin. Nämä eivät ole mitään vakavasti otettavia ennusteita. Tähän ei kukaan pystyisi. Eli jos joku ostaa oikean osakkeen, silloin viiden peruspisteen verolla ei ole mitään roolia. Eli kymmenestä tuhannesta verotusi puoli euroa. Ja lähdimme siitä, että mitä korkeampi tämä vero olisi, ja mitä enemmän tämä nostaisi kaupan hintaa, sitä enemmän tämä vaikuttaisi. Eli esimerkiksi johdannaisten kohdalla vipuvaikutus on hyvin korkea ja tähän tämä vaikuttaisi hyvin paljon, mutta emme ole tutkineet sitä tapausta, mitä tapahtuisi, jos EU yksin ottaisi tämän kaltaisen veron käyttöön. Miten tämä vaikuttaisi esimerkiksi siihen, että toiminta siirtyisi muualle. Mutta sitten on tiettyä kauppaa, jossa toimitaan aika eri aika-alueilla – Esimerkiksi tietty kauppa ei voi toteutua New Yorkissa, koska aika siellä on toinen, mutta ei näiden vaikutus olisi kovinkaan suuri. No okei, siis okay, Oui, alors vous venez de répondre en, en partie à la, lors de la... Niin, no tuossa alustuksen lopussa itse asiassa vastasitte jokin yhteen kysymykseen, jonka halusin esittää, joka koski ei, se, ei niinkään tätä veroa, joka koskee rahoitustoimia Euroopan unionissa, mutta esimerkiksi jos siirrytään Lontoosta New Yorkiin tai Hongkongiin, sillä nämä verkostojen vaikutukset ja ovat mahdollisia. Eli teidän Vastaukseni on se, että tällaista siirtymistä Lontoosta New Yorkiin ei tapahdu. Haluaisin tietää, että konkreettisesti minkä mekanismin avulla voidaan taistella näitä transaktioita vastaan, joita siirretään yhdestä paikasta toiseen. Jos halutaan ottaa käyttöön tällainen vero pelkästään Euroopan unionin alueella, niin voitaisiin verottaa niitä transaktioita, jotka on tehty mu- muualla. Esimerkiksi jos on johdannainen, vaikkapa öljy monikansallisesta tuottajalta, joka on eurooppalainen, eurooppalaisen markkinoilla. Ja tämä yritys aikoo ottaa johdannaista käyttöön muualla, EUn ulkopuolella, niin minkä teknisten välineiden avulla voidaan ajatella, että koska kyseessä on Euroopan taloudellinen toimija, niin voidaan edelleenkin soveltaa tätä kyseistä transaktioveroa. Toinen kysymys. Haluaisin kuulla, mikä on IMFn näkemys asiasta. Oletteko samaa mieltä kuin tämä analyysi, mikä täällä on esitetty, vai oletteko hyväksyä tämä analyysi, joka on esitetty, vai oletteko toista mieltä? että voidaanko tämä ottaa käyttöön tällaisella alavyöhykkeellä suhteessa koko maapalloon. Ja kolmas kysymys, vain sitten Marokon ja New Yorkin, mutta että Genevea. Geneve kuuluu samaan aikavyöhykkeeseen ja siellä on omat markkinalue. Eli haluaisin kuulla, mitä perustoita teillä tähän on. Nun, ähm, ich glaube schon, genauso wie bei Fragen äh, sozusagen der Steuervermeidung. Niin, tästä verojen välttämisestä. Kyllä varmasti Euroopassa on tahtoa siihen, että Sveitsi ja Liechtenstein voitaisiin lievällä painostuksella saada mukaan. Siis jos poliittinen ratkaisu saadaan, EU on aivan vakavasti ottamassa mukaan tällaista veroa tai käyttöön sitä. Ja en usko, että Sveitsi voisi jäädä tämän ulkopuolelle. toiseksi, jos nämä kaupat siirtyvät osittain muualle ja tällaista lyhytaikaista keinottelua ei enää Euroopassa ole, niin mikä haitta meille siitä koituu? Mikä on ongelma? No, muualla keinotellaan, ei se mitään. Ja me taas keskitymme eurooppalaisiin vahvuuksiin. Siis esimerkiksi Saksassa rahoituskulttuuri on sellainen, että siellä lähes satoja vuosia on keskitytty reaalitalouteen ja teollisuustuotantoon. Vasta viimeisen 20 vuoden aikana Deutsche Bankin kaltaiset tahot ovat lähteneet tällaisen keinotteluprosessin, mutta ei tämä ole välttämättä jatkuva prosessi. Ja uskon, että Euroopan talous on tavallaan vieraantunut itsestään ja sen identiteetti on menetetty sitten siksi, että se on otta- siirtynyt tällaiseen rahoituskapitalismi-identiteetin, joka ei sovi meille yhtä hyvin kuin esimerkiksi Yhdysvalloille. Wall Street on ollut ainakin 150 vuotta osa amerikkalaista talouskulttuuria, kyllä, mutta sama ei voi sanoa näistä kaupoista esimerkiksi Saksan kohdalla. Eli tässä puhutaan nyt pitkästä juoksusta. Ja sitten on syy siihen, miksi tietyt transaktiot eivät voi siirtyä muualle. Eli ne ovat sellaisia, jotka liittyvät suoraan tiettyyn paikkaan liittyviin transaktioihin. Tässä voidaan puhua esimerkiksi Saksan pörssistä. On tiettyjä osakkeita, joita myydään ainoastaan siellä. Niitä ei voi siirtää New Yorkiin pörssissä on 30 tärkeintä Saksan yritystä. Ja niin kauan kuin varsinaisilla osakkeilla käydään kauppaa Frankfurtissa, täytyy myös johdannaisia myydä Frankfurtissa. Ja tähän esimerkiksi juuri nämä erilaiset aikavyöhykkeet vaikuttavat, eli tähän liittyy tiettyjä ongelmia. Niin, ja sitten tämä Geneve Sveitsi, siihen oikeastaan jo vastasinkin. Siis, että Sveitsistä tulisi tällainen verokeidas. En usko, että tämä olisi mahdollista, jos EU ei sitä halua. Ja toiseksi, jos haluamme taloutemme tuhota, niin siirtykäämme sitten tällaisen kasinotalouteen – mutta tässä on nyt syntynyt tietty epätasapaino rahoitus ja reaalitalouden välille. The first thing I, I disagree with... Pyrin vastaamaan. Olen eri mieltä aikavyöhykkeistä. ja siinä ole mitään ongelmaa, etteikö noilla palkoilla tehtäisiin yötöitä. Ei se ole mikään syy, mutta yksi puolinen verotus on silti mahdollista. Jos euro siirtoja tehtäi, äh, verotettaisiin, niin euro on euroalueen valuutta ja euroalue on olemassa EKPssä. Eikä sillä voida ajatella, että puututtaisiin kansainvälisiin siirtoihin ilman keskuspankkia. Eli tällaiset ulkomaiset kaupat on helppo verottaa silloin, jos niin päättää tehdä oman valuuttansa osalta. Sitten yhdistyneen kuningaskunnan verotusjärjestelmä. Stamp duty. Jos ajatellaan, että rakennetaan pyramidia pienen saaren varaan, joka on reaalitalous – osakkeet, joukkovelkakirjat ja sitten johdannaisia siltä pohjalta ja sitten jälleen vielä uusia johdannaisia, niin jossain siellä pitää olla maata alla reaalitaloutta jossain löydössä. Ja Euroopan unioni on suurin talous, joten voidaan saada kolmannen ja neljännen tason johdannaisia, mutta jossain vaiheessa kuitenkin siitä jää jalanjälki reaalitalouteen. Ja se, että yksipuolisesti verotetaan näitä rahansiirtoja, se, että puututaan tuohon jalanjälkeen. Eli yritykset, jotka toimivat ja ovat rekisteröityneitä yhdistössä kuningaskunnassa tai DAXin osalta Saksassa. Näin siis, jos johdannaisia esimerkiksi myydään osakkeiden ja joukkovelkavirkojen pohjalta, niin lähdetään juuri, jos riskiä lisätään, niin silloin voidaan puuttua juuri tuohon rahansiirtoon ja verottaa sitä. Eli jos on niin, että pitää itseään järkevänä politiikan tekijänä, joka ymmärtää markkinoita eikä rajoittaudu tiettyyn tason, vaan on valmis aloittamaan hyvin alhaiselta verotasolta ja verottaa eri tavalla eri markkinoilla ja on valmis näyttämään pol- käyttämään poliittisia välineitä, niin voidaan varmasti puuttua 50-70 prosenttisesti potentiaaliseen veropohjaan verrattuna siihen, mitä saataisiin globaalilla sopimuksella. 50-70 prosenttisesti voitaisiin varmasti verottaa. A very formal answer would be that... Uh, niin, no ihan muodollinen vastaus olisi, että IMF työstää nyt G20 varten kertomusta. Itse asiassa täällä herra Schumaista on nimenomaan mukana tuossa työssä. Viimeistä kaaviota näytin IMFstä, niin siinä kerrotaan nimenomaan näistä ratkaisuista, mutta mainitsitte nämä vauhtijarrut osana vastausta. Ja äskettäin meillä on myös kertomus siitä, millä tavalla näihin pääomavirtoihin pitäisi suhtautua. Ja tässä nyt IMFssä ollaan oltu vähän eri mieltä tässä asiassa. Täytyy varmistautua siitä, että pääomavirrat eivät tule yhtenä päivänä pelkästään ja sitten seuraavana päivänä sitten taas ollaan hankaassa tilanteessa. Uh, uh, Kiitos oikein paljon. Tähän päättyi ensimmäinen paneeli. Siirrymme toiseen ja pyytäisin osallistujia tulemaan tänne paikoilleen. Kiitos oikein paljon teille, hyvät herrat, osallistumisesta. All right, we now come to the second uh, No niin, ja nyt päästään toiseen paneeliin. Käsittelemme ilmastonmuutoskysymyksiä, kriisin vaikutusta kehitysmaihin ja kauppaan. Ja mm, minulla on ilo esitellä kolme panelistia. Vasemmallani Amar ja en ole varma miten tämä nimi nyt lausutaan, hän on G24 johtaja Washington DCstä. 24 Afrikan, Latinalaisen Amerikan asian kehitysmaan edustaja. Sitten Arunaba Ghosh, Woody Wilson, Princeton yliopistosta, anteeksi. Ja sitten Nuria Molina Eurodadista. Anna teille puheenvuoron välittömästi. Olkaapa hyvä, 10 minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. On erittäin suuri ilo olla täällä kertomassa teille tilanteesta kehittyvissä maissa. En alkuun toteaisin, että kriisi on osoittanut luonnollisestikin, että että kriisillä on ollut erittäin voimakas vaikutus kehitysmaihin – luottokriisin vaikutus kehittyviin maihin on ollut myös huomattavasti kovempi. Ja tietysti täytyy muistaa hyödykkeiden hinnat. No, täytyy aina muistaa, että kehittyvät maat ovat aina olleet ovat aina olleet paljon vastustuskykyisempiä, mutta myös on ollut paljon vaikutuksia tällä tilanteella maailmanlaajuiseen toimintaan. Kun tarkastellaan kehittyviä maita, niin kehitysmaat ovat nyt yli kolme neljästä maailmanlaajuisen kasvun moottorista. Se näkyy tästä kaaviosta selkeästi jopa ennen kriisiä. 80 prosenttia maailman kasvusta tuli kehittyvästä maailmasta. Ja kriisin jälkeenkin tilanne on tämä. Yhtä hyvin emme tunnusta sitä, että kysymys ei ole pelkästään Intiasta, Kiinasta ja Brasiliasta, vaan tässä on kysymys hyvin laaja-alaista toiminnasta keskitulotason maista 26 maasta 67 maalla oli yli 4 prosentin kasvuvauhti. Ja matan tulotason maista 48 maasta 35 oli yli 4 prosentin kasvu ennen kriisiä. Kuitenkin kehityserot ovat erittäin suuria. Keskimääräinen per capita tulo on 114 dollaria, kaikkein köyhimmässä osa maailmassa se on puolitoista dollaria oli kasvavilla markkina-alueilla. Keskimääräinen tulotaso per capita on alle 10 dollaria Suurimmassa osassa suuresti se on 3-4 dollaria. Ja täytyy muistaa, että 78 prosenttia köyhistä asuu juuri nimenomaan näissä keskitulotason maissa. No, olemme kuulleet G20 ja globaalista hallinnosta. En nyt aio puhua siitä sen pidempään, mutta haluan vain todeta, että juurikaan ei ole huomioitu sitä, että G20 on itse asiassa aika hyvät rakenteet tukenaan. Ja tuo rakenne ei tee pelkästään G20 tehokkaampaa prosessia, vaan myöskin laajempialaisen kuin G7. Mitä sihteeristöä ei ole, mutta kuten tästä näette, niin on aika hyvät yhteydet muihin instituutioihin, vakausrahastoon ja niin edelleen. G20 menestyksen lisäksi, aivan kuten Padua Schupa täällä aiemmin jo selitti, niin haasteet ovat nyt erityisen suuria. Voitaisiin tietysti todeta, että G20 on yhä vaikeampi hoitaa asioita tulevaisuudessa verrattuna ensimmäiseen vuoteen. Koordinaatio ja markkinoilta poistumistrategiat ovat yhä vaikeampia. Olemme jo näkemässä tuon puitteiston täytäntöönpano on hyvin lupaavaa, mutta ei saa aliarvioida sitä, miten vaikeaa on saada tuloksia aikaiseksi. Lisäksi sääntelypuolella, kuten myöskin vertaisarvioprosessissa, joka sitä tukee, niin G20 toiminta laajenee kattamaan myös ilmastonmuutoksen ja kaupankäynnin, mutta kaikkein suurin haaste, joka sillä on edessään, on legitimiteetti. Ja aivan kuten Padua Shipua sanoi, niin tapa tehdä on saada aikaiseksi tehokkaammat suhteet muodollisten instituutioiden kanssa. Se on sisällytetty Maailmanpankin ja IMF-suhteisiin, mutta G20 täytyy löytää myös parempia tapoja käsitellä YKta ja saada paremmat yhteydet YKhon. G20 voi myös hyödyntää vivutusta ja ASEANin, EPEKin ja muiden kaltaisten suhteita. Toisella puolellahan meillä sitten on Kansainväliset so- laitokset, Maailmanpankki ja IMF. Kriisi ei ole aiheuttanut pelkästään maailmanlaajuisen hallintotavan muutosta ja G20 uutistuksia, vaan on myös tuonut mukaan IMFn ja Maailmanpankin tuolta hautausmaalta. Nyt sanotaan on vauhtia instituutioille, jotka olivat aika heikkoja omassa hallintorakenteessaan ennen kriisiä. Nämä heikkoudet ovat selkeästi näkyneet neljällä eri tasolla. On puuttunut sopimus siitä, mikä on näiden instituutioiden tavoite. Toiseksi niillä ei ollut riittävästi välineitä, ei riittävästi resursseja toimintaansa. Kolmanneksi niiltä puuttui yksimielisyys siitä, minkälaisia uudistuksia haluttiin. Ja perustavanlaatuisesti ei ollut sopimusta myöskään siitä, millä tavalla tuo hallinto voitaisiin muuttaa niin, että se sisältäisi enemmän. Nämä kaksi asiaa ovat nyt esillä ja, ja eurooppalainen johtajuus mm, hyvin selkeästi määrittelee sen, miten pitkälle pääsemme eteenpäin seuraavan vuoden aikana. G20 on asettanut itselleen aika tiukkoja tavoitteita, 5 prosentin muutos suhteessa IMFään, vähän vähemmän maailmanpankkiin, 3 prosenttia. Ja kysymys onkin siitä, että löytyykö riittävästi poliittista tahtoa tämän toteuttamiseksi seuraavan vuoden aikana. No, Ja jos tarkastellaan tätä lähtökohtaa IMFssä, Ja halutaan saada aikaiseksi tämä uudistus, niin alueellisten pankkien kanssa ollaan paremmassa tilanteessa, mutta suuri kysymysmerkki on edelleen se, että päästäänkö lopputulokseen vai ei. Haluaisin erityisesti korostaa sitä, että kun asia tarkastellaan IMF-uudistuksen kautta, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme saaneet nähdä rakennemuutoksen sellaisessa ulottuvuudessa, jota ennen ole ollut nähtävissä. Jos katsotaan kehittyvien maiden osuutta maailmantaloudessa, niin vuoteen 2000 asti muutoksia oli hyvin vähän. Mutta nyt kun sitten katsotaan tilannetta tällä hetkellä ja tarkastellaan eroja vuoden 2005 ja 2009 välillä, niin nähdään, että nämä muutokset ovat erittäin suuria. Nyt joka vuosi tämä tilanne muutos on yhden prosentin verran kehittyneistä kehittyviin maihin. Tätä ei aiemmassa ajanjaksossa ole ollut nähtävissä. Lopuksi haluaisin vielä todeta jotain Maailmanpankista. Maailmanpankilla on yhtä tärkeä rooli kuin IMFlläkin, kun pyritään pääsemään kriisistä se ei kuitenkaan ole saanut yhtä paljon huomiota osakseen. Viimeisen 15 vuoden aikana on saatu nähdä noin kolme triljoonaa yksityisenä pääomavirtoina kehitysmaihin. Jos tätä rahoitusarkkitehtuuria halutaan ruveta korjaamaan, niin Tärkeintä on sitten MDB-järjestelmän korjaaminen. Jos mahdollistaan se, että Kiinan ja Intian tapaiset maat hyödynnetään tätä järjestelmää, niin silloin tietysti meidän täytyy jollain tavalla pureutua tähän alijäämään. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, uh, please, Mr. Gosh. Kiitos oikein paljon. Seuraavana Gosh. Thank you, Chairman and, uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja Klins ja muut tämän erityisvaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos, että sain tulla tänne puhumaan ilmasto- ja kauppahallinnasta kriisin aikoina. Ennen kuin aloitan puheenvuoroni, niin halusin sanoa ensimmäisenä, että me kohtaamme globaalin hallinnon haasteen, kun meillä on monenlaisia kriisejä yhtäaikaisesti, mutta ratkaisut tarvitsevat erilaisia aikatauluja. Talouskriisi nyt. Silloin prioriteettina on kasvattaa kysyntää, kasvua ja vähentää työttömyyttä, mutta vaarana on myös se, että huomenna tai ylihuomenna protektionismi lisääntyy, jos kriisi jatkuu. Ja sitten ilmastonmuutoshaaste. Se on paljon pidemmän aikavälin kysymys. Ja kysymys kuuluu nyt, onko meillä toimielimet hallinnot paikallaan, jotta voidaan puuttua näihin ongelmiin kaikkiin yhtä aikaa. Pitää mielessä erilaiset aikataulut. Minä kommenteissani pyrin vastaamaan kolmenlaisiin kysymyksiin. Onko kriisi vaikuttanut ilmastonmuutosvastaukseemme? Onko se, tai miten se on vaikuttanut kauppaan ja lopulta keskityn joihinkin uudistuksiin, hallinnon uudistuksiin ja prioriteetteihin nyt ja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Miten kriisi on vaikuttanut vastaukseen, joka annetaan ilmastonmuutoksen? Tätä voidaan näytellä kolmella tapaa. Ympäristöhyödyt, jotka kriisistä syntyivät, ovat hyvin lyhytaikaisia. Kansainvälinen energia, virasto laskee, että vuonna 2009 päästöt ovat kutistuneet 3 prosenttia. Tämä tarkoittaa 5 prosentin leikkausta vuoteen 2020. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että kun talous elpyy, niin kaikenlaiset ympäristöhyödyt saattavat kadota ja edessä on uusia haasteita taloudellisten resurssien käytössä ja todella kuitenkin noin 11 gigatonnia lisääntynyt päästöt vuoteen 2030. Toinen tapa, jolla tätä voidaan ajatella, on se, miten resursseja käytetään. Tämä kaavakuva osoittaa, että vuosista 2004 vuoteen 2007 uusiutuviin energialähteisiin sijoitettiin enemmän. Vaikutus oli sellainen, että Uusiutuvien energialähteiden kapasiteetti kasvoi vaika- valtavasti 25 prosenttia lisää kapasiteettia tuli vuonna 2008 uusiutuvien energialähteiden sektorista. Kriisin aikana on nähty, että tämä on laskusuunnassa vuodesta 2008 ja selkeästi vähenee myöskin alkuvuodesta 2009. Yksi vaikuttava tekijä tässä on hallitusten antamat tuet. Lähes 500 miljardia on annettu kautta maailmaa. Tämä osoittaa, mitä G20-maat tekevät tämän rahaston osalta. Mutta tietenkin on ollut haasteita, kun ajatellaan, mitä näillä varoilla tehdään varsinaisesti. Joten suuri kysymys ilmastonmuutoksen hallinnosta on se, miten toimitaan kun pitää olla varovainen, kun käyttää varoja, kun on vajetta ja miten pitää ennakolta kuitenkin vastata ilmastonmuutoshaasteeseen nyt, ajatellen tulevaisuutta. Ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Kööpenhaminassa nämä kysymykset tulivat selkeästi esiin ja voin puhua siitä kysymys- ja vastausosiossa. Ja miten tunnustetaan yksipuoliset toimet ja toisaalta – yhteiset toimet. Minusta tuntuu, että nyt on trendiä tuon ensimmäisen suuntaan ja tämä aiheuttaa suuria kysymyksiä. Lyhyesti siitä, miten kriisi on vaikuttanut kauppaan ja kehitysmaihin. Mitä kauppavolyymeihin tulee, on nähty suurin kutistuminen pitkään aikaan 12 prosenttia. Tämä leikkaus on suurempi kuin aikaisemmin toisen maailmansodan jälkeen. Jos ajatellaan Eurooppaa, tämä on vähän vaikeasti nyt osoitettaessa Afrikka, Aasia. Näissä maissa on nähty, että työttömyys on kasvanut enemmän yli 200 miljoonaa työtöntä maailmassa. Lisäksi on nähty että kehitysmaiden Lisäksi jos katsotaan hyödykkeiden hintoja monien kehitysmaiden osalta, hyödykkeiden hinnan nousu paransi kauppamahdollisuuksia. Sitten kun hyödykkeiden hinta laski. Tämä vaikutti hyvin voimakkaasti, kun ajatellaan esimerkiksi Afrikan viennin arvoa vuonna 2009. Se laski 32 prosenttia, kun maailmanlaajuinen keskiarvo oli noin 23. Köyhimmät maat siis joutuivat kantamaan suuren osuuden tämän kriisin vaikutuksista. Lisäksi oli muistettava, että vaarana on se, että protektionismi lisääntyy. Tähän mennessä emme ole nähneet selkeää kaupan esteiden kasvua. Viimeksi kuluneen kuuden kuukauden aikana tämä kaavi osoittaa, että G20-maiden kaupan esteet ja se, miten laajasti tämä vaikuttaa maailman tuotiin ja G20-tuontiin, niin ne ovat vähentäneet, mutta kuitenkaan kriisistä ei ole vielä päästy eroon, joten mahdollisesti nämä esteet kasvavat. Kun dumppauksen vastaiset tutkimukset ovat vähentyneet, niin on lähdetty tutkimaan enemmän, miten voidaan suojella omia markkinoita G20 maissa. Joten jäljellä olevan kolmen minuutin aikana haluaisin nyt keskittyä tiettyihin hallinnon prioriteetteihin, joiden on kes- joihin on keskityttävä lyhyellä aikavälillä ja myös keski- ja pitkä- keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Miten toimitaan lyhyellä aikavälillä? Ilmastonmuutoksen osalta ensimmäinen mielessä pidettävä seikka on se, että jotenkin meidän pitää pitää kiinni tavoitteella, joilla tuetaan investointia. Puhun hallitusten kanssa, yksityisten investoijien kanssa ja hallitukset toimivat nyt niin, että nyt ei saada aikaan sellaisia investointeja, jotka auttaisivat meitä kriisissä. Toiseksi on huolehdittava siitä, että vihreän tukeen tarkoitetut varat eivät nyt siirry muille aloille. Meidän pitää jotenkin löytää tapa, jolla turvataan se, että nämä tukitoimet todella toteutuvat. Ja vielä ilmastosta meidän on huolehdittava siitä, että 30 miljardin dollarin nopea rahoitus Kööpenhaminan sopimuksen mukaan todella myös käytetään. Vuotta 2010 on pienelle neljä kuukautta meillä tulee esiin suuria ongelmia löytää resursseja ja kohteita nä, tässä yhteydessä, mutta muuten me haittaamme selkeästi ilmastonmuutosneuvotteluita. Kauppapuolella meidän pitää huolehtia siitä, että kauppa lisääntyy köyhempien maiden osalta. Vaikka nyt ajatellaan Kineä ja muita maita, jotka pystyvät selviämään, mutta jos ajatellaan Afrikan maita, niin suuretkin pankit haluavat kaksinkertaisia maksuja, kun puhutaan luotonannosta, ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia kaupankäynnille. Samalla Aid for Trade-järjestelmä on ylläpidettävä. Viimeisen minuuttini aikana haluaisin puhua hallinnosta kriisin jälkeen, mihin on keskityttävä vielä myöhemmin. Ilmastonmuutoksen osalta meidän tulee pohtia sitä, miten rakennelmaa voitaisiin muuttaa. Voisin puhua tästä yksityiskohtaisemmin keskustelun aikana, mutta nyt tuntuisi käymään niin, että tähän järjestelmään tulee enemmän joustuvuutta. Kriisin aikana se vaikuttaa ihan järkevältä, mutta meidän pitäisi lähestyä tätä varovasti. Meidän pitää huolehtia valvonta mahdollisuuksista, ei monenvälisesti, mutta maatasolla myös. Meidän pitää luoda uskottavampi, avoimempi rahoitusjärjestelmä. Voin puhua näistä ajatuksista vielä keskustelun aikana läheisemmin. Lisäksi meidän on puututtava kaupan ja ilmaston yhteyksiin kaikkialla. Ei sopettaisi verojen kautta, mutta kaikilla muillakin tahoilla, miten säädellään yksittäisiä ympäristöstandardeja, miten puututaan protektionismin kehitysmaiden osalta. Ja kauppapuolella meidän pitää puuttua kaupan hallintoon ja ainoastaan Dohan kierrokseen. Valvontakysymykset ovat tärkeitä. VTOn avoimuuden lisääminen on kriittisen tärkeää tässä yhteydessä. Samoin se, että kiistojen ratkaisu onnistuu paremmin, samoin kuin se, että luodaan jonkinlainen turvaverkosto systeemisellä tasolla kaikkein haavoittuvaisimpien talouksien osalta. Jätä muut kysymykset keskusteluun. Kiitos oikein paljon. No, um... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Nuria Molin. Good afternoon and uh, again thanks very Hyvää iltapäivää. Kiitoksia siitä, että sain tulla tänne paikalle. Haluaisin aloittaa yleisesti pohtia sitä, missä nyt mennään tässä kriisissä ja elpymisessä. Ensimmäinen siteros, joka tässä nähdään, on Obaman hallinnosta. Ja se varmaankin heijastelee jollain tavalla sitä, miltä tavalla me monetkin ovat, olemme suhtautuneet tähän asiaan. Kriisi oli dramaattinen, mutta ainakin se oli tilaisuus korjata tämä tilanne, joka on aivan erinomaisesti tässä Economistin kannessa kuvattu. No, mitä on tapahtunut sitten puolitoista vuotta myöhemmin? Siinä on uusi sitaatti, joka on tuolta 1800-luvulta. Monet meistä ovat sitä mieltä, että niiden uudistusten, ne uudistukset, joita ajattelemme, että tarvitaan, eivät nyt toimi. On ajateltu, että tarvitaan jotain nopeita hoitotoimenpiteitä, eikä kuitenkaan pureuduta näihin perustavanlaatuisiin virheisiin. Se täytyy pitää mielessä, jotta ei menetetä tätä tilaisuutta. No sitten kehittyvien maiden tilanne tässä. Amar on jo puhunut siitä, enkä mennä nyt enää sinne sen kummemmin yksityiskohtiin. Mutta muistan kahdesta asiasta, kun puhutaan kriisin vaikutuksista kehittyvissä maissa ja matalan tulotason maissa. Aivan kuten täällä on todettu IMFnkin suulla, niin tietysti kehittyneet maat eivät joutuneet tuntemaan tätä kriisiä niin voimakkaasti. Mutta monille muille maille kriisi on ollut ikään kuin hitaasti tapahtuva romahdus. Olemme saaneet nähdä tämän yhteisötasolla ja maatasolla. Köyhät maat ovat olleet vastuskykyisempiä tällä kierroksella – mutta se johtuu siitä, että ne ovat käyttäneet omia varojaan. Makrotaloustasolla voidaan nähdä se, että varantoja on hyödynnetty ja henkilökohtaisella tasolla voidaan myöskin nähdä, että kaikki säästöt on kulutettu loppuun, koska nämä köyhät ovat olleet niin vastustuskykyisiä. Tämä on tietysti kovin huolettavaa, sillä matalan tulotason maille kysymys ei ole pelkästään globaalista kriisistä, Eivät köyhät erottele rakenteellista köyhyyttä tästä kriisistä. Se on tärkeää pitää mielessä. Tämänhetkisessä tilanteessa, nyt kun varannot on käytetty loppuun, niin tilanne on hyvin ongelmallinen. No se rahoitus, joka sitten on ollut käytettävissä hyvin lyhyesti, voitte katsoa tuolta kaaviosta, että tarpeet ovat paljon suuremmat kuin se ulkoinen rahoitus, jota tarjotaan vuonna 2009-2010 kehittyville maille. Yksityiset rahavirrat ovat tyrehtyneet aivan dramaattisesti. Vuonna 2010 ei ole juurikaan, ja IMF-rahoitus on tietysti käynnistynyt, mutta se ei ole kuitenkaan korvannut tuota toisten tyyppisen rahoituksen nopeaa laskua. Kysymys ei ole pelkästään näiden summien välisistä kuiluista, vaan kehittyville maille huolenaiheena on myöskin sen ulkoisen rahoituksen muoto. Noin kaksi kolmas osaa tästä elvytysavusta, joka on tullut IMFn kautta ja monenvälisten kehityspankkien kautta, on ollut velkaa lisäävää, eli lainaa. Ja tässä on olemassa sitten vaara siitä, että uusi velkakriisi syntyy tulevaisuudessa. Toiseksi, kuka tämän rahan saa? Varsinkin nämä köyhän tulotason maat saavat vain 2 prosenttia tästä rahoituksesta. Ja voidaan tietysti sanoa, että ne taloudet ovat pienempiäkin, mutta kyllä ne vastaavat 7 prosenttia maailman BKTstä. Eli eivät ne ole oikeudenmukaista osuuttaan saanut paljon vähemmän. Toinen suuntaus, joka saattaa olla myöskin huolestuttava, on se, että kaikki se raha, joka menee näihin kehittyviin maihin ja varsinkin matalan kehitystasomaihin kansainvälisistä rahoituslaitoksista, niin yhä suurempi osuus siitä menee yksityisen sektorin kehityksen tukemiseen. Sinänsähän se ei ole mitään huonoa. Mutta nämä rahavirrat ovat erittäin volatiileja. Ja matalan kehitystason maat ovat erittäin heikkoja. Meidän täytyy pohtia sitä, mihin me haluamme kanavoida näitä rajallisia julkisia varoja, joita on näille maille saatavilla. Mitkä siis ovat näiden suuntauksien vaikutukset? Niitä ovat muun muassa ne, että koska yksityis, yksityiset rahavirrat ovat tyrehtyneet ja IMFn toiminta on käynnistynyt, niin kansainvälisten rahoituslaitosten ja varsinkin IMFn e rooli matalan tulotason maille on yhä tärkeämpi, ehkä tärkeämpi kuin koskaan aiemmin, ainakin seuraavan kolmen vuoden aikana. Toinen vaikutus on se, että koska on valittu tämän tyyppinen rahoitus, lainamuotoinen rahoitus tai yksityisen sektorin tukeminen, niin se merkitsee valtionrahoituksen heikkenemistä ja se rajoittaa myöskin kehittyvien maiden kykyä ottaa käyttöön sellaista politiikkaa, jonka avulla voidaan lisätä vastustuskykyä tulevien kriisien tullessa. Jos, jotta näihin heikkouksiin voitaisiin pureutua, niin on tärkeää ajatella näitä maita kahdella eri tasolla se poliitikko, kansallisella tasolla voisi auttaa näitä maita lisäämään vastustuskykyä, vähentämään haavoittavaisuutta tällaisessa tilanteessa. Ja mitkä sitten nämä puutteet ovat, en aio nyt enää kerrata sitä, mitä tässä on jo todettu edellisten puhujen suulla, niin se politiikka, joka voidaan ottaa käyttöön kehityille maille, tässä palaan kansainvälisten rahoituslaitosten rooliin. Me olemme puhuneet paljon imf roolista ja tietysti matalan kehitystason maille imf rooli on yhä tärkeämpi, sillä se ei pelkästään aseta niitä ehtoja, jonka puitteissa näiden maiden talouksien täytyy toimia suhteessa muihin maailman maihin, mutta se asettaa myös makrotaloudellisen politiikan, veropolitiikan ja rahapolitiikan näihin maihin. Tässä suhteessa kansalaisyhteiskunta, akateeminen maailma ja muut kriitikot ovat suhtautuneet kriittisesti siihen, millä tavalla IMF on antanut neuvojaan. Esimerkiksi rahoitussektorin vapauttaminen ja yksityistäminen, politiikka, joka liittyy verotuspolitiikkaan ja verotusjärjestelmiin kriisissä on käynyt selväksi se, että nämä eivät ole kaikkein parhaimpia tapoja pureutua kriisiin. No se, mikä nyt tapahtuu, niin tässä olen aivan eri mieltä Van Selmin kanssa, joka nyt valitettavasti näin ole täällä huoneessa. Mutta me olemme tarkastelleet IMFn lainoja 13 maailman köyhimmälle maalle. Ja ne noudattelevat ihan edelleen samoja vanhoja järjestelmiä. Edelleenkin neuvotaan samantyyppiseen veropolitiikkaan, joskin tarjotaan hieman enemmän joustavuutta, mutta se on hyvin rajoittunutta. Se, mitä Fansel mainitsi makrotaloudesta ja pääomahallinnasta, niin kyllä nämä ovat tietysti hyviä menettelyjä, mutta niitä on todella vähän. Ne ovat aivan marginaalisia. Sitten mitä Van Selmi, jos hän nyt täällä olisi paikalla, voisi kommentoida, on, että kyllä, tietysti on saatu joustavuutta enemmän aikaiseksi ja myös veropolitiikassakin. Se voisi tietysti auttaa näitä maita. Mutta mitäpä tapahtuu sitten, jos enää voimavaroja olekaan? Silloinhan nämä maat rakentavat velkaansa. Tässä suhteessa nämä uudet menettelyt, uudet uudistukset globaalilla tasolla ovat tärkeitä. IMF on keskittynyt aivan liikaa taseen menopuolelle eikä tulopuolelle. Ja tulopuolella on toimittu myöskin kielteisellä tavalla, kun on annettu veroneuvoja ja kansainvälisille yrityksille verovapaita päiviä – Monenvälinen ja automaattinen tietojenvaihto on aivan perustavanlaatuista, jotta voitaisiin lisätä kotimaista resurssien hyödyntämistä kehittyvissä mailla ja samalla voidaan velvoittaa kansainvälisiä yrityksiä kertomaan siitä, paljonko ne ansaitsevat näissä köyhissä maissa ja että ne maksavat näin oman osuutensa veroista. Tietysti veropuolella minulla ei varmaan tarvitse mennä pidemmälle. Tärkeää niiden kohdalla on varmistautua siitä, että jotkut näistä tuloista käytetään matan tuotosomaiden kehityksen tukemiseen. Ensimmäinen puhuja Pato, Pato mainitsi tämän järjestelmän, joka on erittäin tärkeä silloin kun ja Puhuttiin myös maailmanlaajuisen valuutan käyttöönotosta. On tärkeää korjata niitä asioita, jotka ovat näitä deflaation vinoumia aiheuttavia ongelmia. Kehittyvissä maissa tämänhetkinen rahoituspoliittinen järjestelmä maksaa kolme kertaa niin paljon kuin mitä tuloinen saavat ja pääoma pakokustannukset ovat kuusi kertaa suuremmat kuin tulot. Siitä syystä nämä ovat erittäin tärkeitä uudistuksia globaalilla tasolla. Erityisesti tuen, että kansainvälisiä järjestöjä IMF tarvitsevat tukea. Ja lopuksi täytyy uudistaa se, millä tavalla tätä lainausjärjestelmää hoidetaan kehittyvien maiden kanssa. Täytyy nopeasti ottaa käyttöön vastuullisia lainananto- ja lainanottojärjestelmiä, jotta voidaan valmistautua siitä, että rahoitus kehittyvissä maissa käytetään oikeisiin tarkoituksiin ja mahdollistaa sen, että politiikkaa voidaan muokata oikealla tavalla niin, että maat voivat kasvaa ja ottaa käyttöön sellaista politiikkaa, jonka avulla saadaan aikaiseksi kestävää kehitystä. Tässä täytyy ottaa huomioon myös sellaiset mekanismit, jotka on mainittu, joiden avulla voidaan sitten pureutua tuleviin velkakriiseihin, jos sellaisia syntyy. Toivottavasti ei. Jos kuitenkin niitä tulee, niin silloin meillä on paremmat välineet työstää niitä. We now come to the last, uh... Kiitos oikein paljon. Viimeinen kyselykierros Pervaan Euh, merci de, de ces trois présentations. Moi, j'ai des questions. Sont pas... Kiitoksia. Kiitoksia näistä esityksistä. Esitän ne nyt tässä yhtenä punttina ja voitte sitten vastata valintanne mukaan, mihin haluatte. Kun puhutaan kehittyvistä maista, niin olen hyvin pitkälti samaa mieltä se, mitä te totesitte siitä, miten niitä on kohdeltu. Voitaisiin ehkä todeta myös, että kriisissä kaikki nämä neuvottelut, kauppaneuvottelut ovat olleet erittäin pitkiä ja ne eivät ole toimineet hyvin. Ne on selkeästi nähtävissä, että kriisin vaikutukset eivät todellakaan helpota tilannetta. Ja kun tarkastellaan kehittyviä maita, niin voidaan helpostikin ajatella, että intresseissämme olisi se, että Rikkaat maat suhtautuvat asiaan protektionistisesti, mutta mikä on teidän mielestänne Intian Intre, mikä on Intian, va, Intian vaikuttimet, kun se haluaa solmia näitä sopimuksia? Toinen kysymykseni koskee asiaa, joka tuli esille jo ensimmäisen paneelin aikana, mutta joka koskee myös näitä huolenaiheitamme ilmastonmuutoksesta ja kehittyvistä maista. Millä päätöksen, mikä on päätöksentason tehokkuus kansainvälisellä tasolla? Kööpenhaminassa ei juurikaan edistytty, eikä VTOssakaan, eikä IMFssäkään asiat eivät ole edistyneet hirvittävän nopeasti. En minä nyt pitää ihmeratkaisua pyydä, mutta mistä sitä pitäisi etsiä? Kun puhutaan Pascalla mistä, niin toteat, että Kööpenhamina ei voi toimia, koska kaikki ovat samanarvoisia, konsensusta ei voida saada näin aikaiseksi. Mihin siis meidän pitäisi kääntää katseemme, jos haluamme löytää tavan kehitellä näitä neuvottelutapoja globaalilla tasolla? No sitten Washingtonin tilanne. Ollaanko vielä lähellä tätä lähestymistapaa? joka siellä on ollut esillä. Ja sitten minulla on kaksi erityistä kysymystä teille, kun puhutaan nyt näistä tilinpitosäännöksistä ja siitä, millä tavalla liikevaihtoa voidaan verottaa, kun kyseessä ovat raaka-aineet, niin millä tavalla sitten asiassa pitäisi toimia? Minä olen kuullut sen, mitä monet rikkaat maat toteavat, kun puhutaan yritysten sosiaalista vastuusta. Mikä on tämä käsitteen tehokkuusaste ja jos sitä täytyisi kehittää tässä hengessä, kun mainitsitte ehdollisuudessa, silloin kun annetaan lainoja näille maille, niin missä se pitäisi tehdä? So maybe we start with the, the lady first. Ehkä naiset ensin ja käydään sitten koko rivi läpi. On uh, conditionality actually... Ehdollisuudesta, koska aikaa on melko vähän tästä voitaisin tietenkin näistä aiheista puhua tunti mutta periaatteessa tämä on yksi ehdotuksista, joita esitin lopulta. Itse asiassa olemme sitä mieltä, että anto lainaus pohjoisten ja eteläisten valtioiden välillä. Sen ei pitäisi perustua sellaisen ehdollisuuteen, jota on ajettu viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana niin kutsuttu Washingtonin konsensus siis, vaan jollain jotenkin muuten vastavuoroisin ehdoin, kun annetaan ja otetaan lainaa. Ja tietenkin pitäisi olla ehtoja, joiden mukaan huolehditaan siitä, että lainattu raha käytetään niihin toimiin, joihin ne oli tarkoitettu. Poliittiset ehdot, ottaen huomioon makrotaloudellinen politiikka tietenkin myös monista syistä – Yksi tärkeä syy tällä hetkellä on se, että useimmat varmasti ovat samaa mieltä siitä, että makrotaloudellinen neuvo, jota pohjeen on annet, antanut etelälle, on ollut väärää. Lahjoittajat ja lainanantajat. Se on ollut väärää meille kotona, mutta vielä enemmän väärin. Se oli kehitysmaille. Oikeastaan haluaisin puuttua yhteen Virkkeisen IMFn edustajan puheenvuorossa. Me annamme kaikille sen, mikä on meistä oikean tyyppistä neuvoa. No ongelmana on se, että kehitys Maat eivät tarvitse samanlaista makrotaloudellista politiikkaa tai veropolitiikkaa, velkapolitiikkaa kuin me. Tämä on yksi ongelmista, aivan ilmiselvästi. Toiseksi, toivottavasti tämä on nyt viimeinen kohtani niin vastauksena teidän kysymyksinne. Aivan selkeästi on haluttu yksityistä ja vapauttaa monia sektoreita kehitysmaissa. Ja tällä toiminnalla on ollut joitain etuja pohjoisen talouseduille. Eli esimerkiksi monet eurooppalaiset pankit ovat saaneet toimintamahdollisuuksia. Tämä on johtanut volatiliteettiin kriisin aikana. En kutsuisi tätä siis salaliitoksi, mutta kuitenkin jonkinlaista jonkinlainen tarkoitusperä on ollut siinä, minkälaista neuvoa on annettu. Mutta nyt varmasti on oputtu siitä, miten väärää tämä politiikka on ollut. Ja jos ajatellaan pääomaan valvontakysymyksiä, vaikka ajattaisin hyvin aktiivista teollisuuspolitiikkaa, ja valvottaisiin eurovirtoja ja kappavirtoja. Ei meidän tarvitsisi sitä pelätä. Kyllä, joskus voi olla, että pitää suojella jotain. Se ei välttämättä ole pahanlaista protektionismia heti. Um, on your first question, on what interest might... Kiitoksia. Niin, ensimmäinen kysymyksen siitä, mikä Intian intressi olisi. Niin en minä nyt tässä mitenkään aja Intian neuvottelijoiden asemaa tuolla Genevessä. Mutta ajattelisin asiasta seuraavasti. Meidän täytyy tätä ensinnäkin sitä, mikä näiden maiden intressi on silloin, kun ne ovat neuvottelupöydän ääressä, ja toinen se, millä tavalla niiden hallinto toimii. No, tietysti voidaan ajatella sitä, miksi kukaan ei halua mm, päästä eroon omasta protektionismistaan. Mutta samalla että ne neuvottelevat toisilla foorumeilla. Intia neuvottelee kauppasopimuksesta Euroopan unionin kanssa. Ja se saattaa allekirjoittaa tänä vuonna. Minusta on ollut kuitenkin rohkaisevaa se, että viimeisen ministerikokouksen aikana, joka pidettiin marrasjoulukuussa 2009, monet maat, Intia, Yhdysvallat, Euroopan unioni, Kiina, joilla on hyvin erilaisia intressit Brasilia, jolla on ihan erilaiset intressit kauppajärjestelmässä. Kaikki olivat yhteisessä ehdotuksessa mukana, jossa tarkasteltiin kaupankäyntitoiminnan tehokkuutta. Se on rohkaisevaa, sillä nyt vasta huomioidaan, että hallintopuolella jotain on vialla. Ja siitä syystä ei keskuta pelkästään neuvotteluihin, vaan myös hallintoon. Meidän täytyy keskittää siis hallintoon, meidän täytyy pohtia paljon vankempaa valvontajärjestelmää, ja kiistaratkaisumenettelyitä. Sitä, että kiistaratkaisusta saattaa tulla jopa monimutkaisempaa, jos ympäristökysymykset otetaan mukaan. Toinen kysymyksenne, joka on paljon laajempi ja hankalampi, eli se, mistä nämä hallinnon elementit löydetään. En usko, että tässä on mitään yhtä yksittäistä mallia, joka voidaan valita. Minusta meidän täytyy tarkastella sitä, että esitämme erilaisia kysymyksiä. Teidän asiakirjoissanne on joitakin minun kirjeitäni, joissa tätä asiaa on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin, mutta hyvin nopeasti vain käsittelen kolmea kysymystä. Ensinnäkin meidän täytyy pohtia sitä, millä foorumilla käsitellään ilmastonmuutosta. Kööpenhaminassa ehdotettiin tällaista ylöspäin, ylhäältä alaspäin suuntautuvaa aikataulutusta. Sillä ei ole oikeastaan päästy pitkälle. Ja siitä syystä täytyisi työskennellä tuolta alhaalta ylöspäin, saada aikaiseksi joustava arkkitehtuuri. Meidän täytyy esittää itsellemme kysymys siitä, että se on tietysti hyvä poliittiselta puolelta katsoen, mutta mihin sitä verrataan? Mitä käyttää vertailukohtana? Mille perustetaan seuraavat neuvottelukierrokset? Ovatko esimerkiksi se joustavuus, joka löytyy monenvälisistä sopimuksista, jos niitä sovellettaisiin ilmastonmuutokseen, niin jäisikö silloin ulkopuolelle paljon todella köyhiä kehitysmaita koko siis järjestelystä, jos Kiina, Intia, Brasilia, EU ja Yhdysvallat sopivat asiasta? No siis yksi kysymys, rypäs. No toinen sitten, rahoituskysymys. En usko, että meillä mitään yksittäistä mallia on, mutta tietysti meillä on tiettyjä periaatteita, jotka täytyy ottaa huomioon. Ensinnäkin rahoituksen laajuus. Meillä on paljon erilaisia investointeja ja tiedämme, minkälaisia investointeja tarvitaan, mutta yksikään hallinnon mekanismi ei ole oikea näiden käyttöön ottamiseksi ja niiden avulla ei pystyä tähän kysymykseen pureutumaan. Meidän täytyy pohtia joustavuutta rahoitusmuodoissa kenelle annetaan pehmeitä lainoja, kenelle myönnetään rahaa, minkälaisiin hankkeisiin vivutetaan pääomaa. Millä tavalla sitten käsitellään avoimuus- ja päätöksentekokysymyksiä, kun varoja jaetaan? Ja sitten kolmas laaja kysymys on näiden sitoumusten uskottavuus? Millä tavalla valvotaan sitoumuksia? Millä tavalla varmistaudutaan siitä, että niitä noudatetaan? Kööpenhamina ehdotti jotain tapoja mm, mennä eteenpäin tällä alalla, mutta paljon kysymyksiä vielä on, joihin ei ole vastattu. Minkälaista tietoa maat tarvitsevat? Millä tavalla luodaan sellainen vertailumekanismi, joka toimii niin, etteivät pelkästään kehittyvät maat tarkkaille kehitty, kehittyneet maat tarkkaille kehittyviä maita. Millä tavalla varmistetaan siitä, että seuranta on ei pelkästään päästösitoumuksissa, mutta myös rahoitussitoumuksissa? Niin, esittäisin vain näitä kysymyksiä. Anteeksi, että tähän nyt meni näin kauan aikaa. Näihin kysymyksiin täytyisi pyrkiä löytämään ratkaisut. Briefly. Uh, conditionality. Niin lyhyesti. Ehdollisuus. Kolmenlaisia ehtoja voitaisiin pohtia tässä Washingtonin konsensus. Silloin ajatellaan ideologiaa ja yhtenäisyyttä. Sitten toisaalta voitaisiin ajatella sosiaalisia turvaehtoja. Kuka esittää ne Washingtonkin ko vai maat itse? Ja kolmanneksi ehdot. Tämä on suuri kysymys. On tällaiset hallintoon liittyvät ehdot, mutta ketkä päättävät näistä ehdoista jälleen? Onko kyse Washingtonista vai näistä valtioista, niiden päättäjistä? Jos ajatellaan talousalaa, niin on oikeastaan kaksi tärkeää tavoitetta tällä hetkellä. Yksi on se, miten G20 voi olla legitiimi ja tehokas, ja miten voidaan saada uutta vauhtia – kansainvälisiin toimielimiin. G20, sen tehostaminen. Henkilökohtaisesti sanoisin, että olen luultavasti salin ainoa henkilö, joka on ollut ainoassa, joka ainoassa G20-kokouksessa vuodesta 1999, en jäsenenä, vaan tarkkailijana. Olen osallistunut melko moniin G7 ja G8-kokouksiin myös, joten sanoisin, että voiko G20 muuttaa tehokkaammaksi prosessiksi? Vastaus on varmasti kyllä. Se, mitä tehdään vuoden kahden kuluessa, vaikuttaa hyvin pitkällä aikavälillä. Toinen kysymys kuuluu, ja tämä liittyy teidän kysymykseen, herra puheenjohtaja. Olisiko asemamme heikko, jos toimisimme ilman G20? Kun ajatellaan rahoitus markkinoiden säätelyä ja kaikkea, niin vastaus on varmasti kuitenkin kyllä, koska G20 voi antaa esimerkkiä siitä, miten jopa Obama-ehdotusten pohjalta tämä on ollut voima, jonka kautta saadaan ihmiset takaisin neuvottelupöydän ääreen. Tämä on tärkeää. Ja kuten aikaisemmin sanoimme, tästä tulee yhä enemmän voima – joka liittyy tilivelvollisuuteen, kun ajatellaan sitoumuksia ja niin edelleen. Lopuksi uudistuksesta. Kunnianhimoa tarvitaan enemmän, malleja pitää muuttaa ja hallintoa. Ja nämä kysymykset liittyvät toisiinsa. Antaisin vain esimerkkinä Maailmanpankin tällä hetkellä. Viimeisessä kehityskomitean kokouksessa kaikki kehittyneiden maiden ministerit eurooppalaiset mukaan lukien olivat skeptisiä Maailmanpankin lisäpääoman vaatimuksesta. Kaikki kehitysmaiden ministerit, jotka puhuivat, sanoivat, että ilman muuta tarvitsemme suuremman Maailmanpankin tämän kriisin jälkeen ja meidän pitäisi lisätä pankin pääomaa. Miksi tällainen ero on olemassa? Minä usein sanon ihmisille, että jos et halua rahaa laittaa, niin me voimme laittaa emme kerran, vaan kolme kertaa sen rahan, mitä Maailmanpankki nyt tarvitsee. Haluamme tehdä sen, mutta sillä on vaikutuksia siihen, miten Maailmanpankkia hallinnoidaan. Tämä on hyvä ajatus Maailmanpankille. Näin saadaan tilivelvollisuutta näille uusille pelaajille. Euroopassa olisi hyvä ymmärtää, että joskus lisä ääntä saadaan – ja sitä kautta saadaan tehokkaampia toimielimiä. Päätän puheenvuoroni. Kiitos, kiitos oikein paljon. Minullakin olisi muutama kysymys provokatiivisesti. Eikö VTO tapaisesti pitäisi katsoa myöskin rahoituslaitoksia maailmankauppajärjestön tavoin esittää standardeja, saa oikeuden valvoa – ja jolla olisi myöskin sanktiomekanismeja. Ja ne, jotka haluaisivat tähän järjestöön mukaan, voi, joutuisivat hyväksymään nämä säännöt. Ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, kun katsotaan kehitysmaita, niin eri tavoin ne kärsivät samoista heikkouksista. Pimeä talous on suuri, veronkiertoa tapahtuu paljon – ja korruption taso on selkeästi liian korkea. Joten minusta tuntuu, että kun puhumme kaikenlaisista pelastuspaketeista, kehitysavusta ja niin edelleen, emme oikein systemaattisesti puutu näihin kolmeen peruskysymykseen, mitä tässä yhteydessä voitaisiin tehdä. Ja sitten Melina sanoi, ettei tässä siirrytä näistä ortodoksista ajatuksista. No eikö meidän pitäisi juuri kriisin jälkeen siirtyä katsomaan uudenlaisia tapoja? Monella tapaa tällainen tarve nähdään ainakin nyt Euroopassa, että siirrytään pois siitä ajattelusta, mikä tuntui ennen oikealta tieltä. Minä olen liberaali ja jokin aika sitten en olisi harkinnut ollenkaan näitä joitain ehdotuksia, joita nyt pidän ihan hyvinä uudesta tiestä siis. Tämä kysymykseni ja ihan lopuksi Kiinan ja Afrikan rooli. Haluaisin kuulla arvionne näiden maiden roolista. Ehkä pyydän Pascal Kafania myöskin tämän kysymyksen ja voitte sitten vastata yhdessä ja sitten meidän pitää päättää kokous. With other uh, committee members, we Niin, tapasimme muita jäseniä muutama kuukausi sitten ja silloin äh, luvattiin, että muut jäsenet olisivat enemmän IMFn lainojen kannalla. Mitä mieltä olette tästä ehdotuksesta? Tämä voisi ikään kuin olla tällainen äh, joint venture ILOn ja IMFn välillä mennä kehitysmaihin ja esittää tällaisia vaatimuksia. Tässä on tietysti pankkipuoli ja sosiaalinen puoli. Eli mitä ovat nämä vaatimukset, joita nyt tänä päivänä sitten esittää? Toinen kysymys koskee kauppaa ja ilmastonmuutosta. Mitä mieltä olette ehdotuksesta siitä, että meillä olisi tällainen hiili-ALV, joka toimisi ihan niin kuin tavallinen ALV, niin se mahdollistaisi sen, että eri alueet, joissa hiilen on eri, voisivat toimia yhdessä. Mikä on teidän ajatuksenne tästä? So, who would like to start? Kuka haluaisi aloittaa? Olkaa hyvä. Samassa järjestyksessä. Um, on the very specific question on... Niin, kysymyksessä EMF ja monet muut monenväliset järjestöt, ILO, olisiko yhteistyö parempaa? Kyllä, tällaista on kokeiltu jo Ukrainassa ja muissa maissa. Parempi näin tietenkin, koska tuodaan vähän eri näkökantoja, mutta silti yksi IMFn e rakenteellisista ongelmista on se, että sitä on luotu periaatteessa kehittyvien talouksien käsittelyyn, eikä siellä toimielimessä ole kehitystalouksien asiantuntijoita. Tämä on tärkeä kysymys, koska rooli, joka heillä on matalan tulotason maihin, tämä ei liity toimielimen varsinaiseen alkuperäiseen toimivaltaan, vaan se on tavallaan liitetty sinne myöhemmin. Lyhyellä aikavälillä näin voidaan toimia, mutta ei tämä riitä pidemmällä aikavälillä. Standardit. Rahoituksen. Jos ymmärsin oikein pohjoisesta etelään kulkevan rahoituksen osalta tarkoititte. Kyllä, mikäpä ettei, mutta sanoitte, että liberaalina ette ehkä olisi halunneet perinteisestä ajatuksista siirtyä. Minä olen hyvin vasemmistolainen, mutta sanoisin, että tehokkuuden nimissä ei välttämättä globaalissa hallinnossa tarvita uusia toimia. Eli me jos puhutaan standardien asettamista, niin sen tehokkuusstandardia OECD toimii, jotkut YK-virastot, joten ehkä meidän pitäisi pyrkiä parantamaan niitä huolehtimaan täytäntöönpanosta. Eli ehkä ei tarvita maailmanlaajuista uutta toimijoita, vaan saada vanhat toimimaan paremmin. Tärkeää on se, että standardit ovat vastavuoroisesti sovittuja ja että niistä sovitaan tietyn neuvotteluprosessin kautta, jonka hyväksyvät molemmat osapuolet, koska tapa, jolla apukysymykset on hoidettu, sitä ei pidetä oikeutettuna tai tasapainoisena, joten YK foorumit tai muut pitäisi saada aikaan foorumi, jossa on tasapainoinen edustus pohjoisesta ja etelästä, jossa kaikki voivat osallistua. Varmasti voidaan siirtyä hyvin perinteisestä ajatuksesta. En tiedä, esitinkö kantani kovin selkeästi, mutta se on varmasti tarpeen. Itse olen valitellut sitä, että näin ei nyt käy. Sitä minä pahoittelen. Ja viimeinen puhuja edellisestä paneelista sanoi, että me Euroopassa emme omaa perinteitä tässä keinottelussa, vaan raha on ansaittu tuottamalla teollisuustuotteita. Tämän tyyppiset kehitysstrategiat, tällainen teollisuuspolitiikka, jota me olemme noudattaneet, on se, joka on kielletty kehitysmailta viime vuosikymmeninä, joten ehkä tällaista uutta ajattelua tarvittaisiin juuri nyt. Very quickly, I think the only question. Okei okay, nopeasti. Pyrin vastaamaan kysymyksen, joka koski tätä hiiliveroa. Minun mielestäni se on parempi tapa edetä kuin joku tällainen globaalisti koordinoitu hiilen vaihtokauppajärjestelmä koska siinä on vaikea määritellä näitä kiintiöitä ja Ja lisäksi sitten ottaa huomioon kaikkia korruptiota, joka liittyy valvontaan ja niin edelleen. Hiilen arvonlisäverokysymys Nämä asiat ovat erittäin tärkeitä. Eivät ne, joista näiltä päästöjä tulee, ovat sen takia olemassa, että haluavat niitä päästöjä päästää, vaan siksi, että he ovat maailman tehtaina. Ja tietysti meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla näitä yrityssiirtymiä tarkastellaan ja sitten miten parannetaan kilpailukykyä yksittäisillä sektoreilla. Toinen kysymys oli se, että millä tavalla koordinoidaan tätä eri oikeusalueilla. Tietysti voitaisiin ottaa käyttöön vero, jolla olisi sitten erilaiset lopputulokset. Mutta sitten on myös mahdollisuus siitä, että esimerkiksi IMF voisi olla sellainen foorumi, jossa pyritään koordinoimaan verotuksen tasoa. miten sitten ne varat, joita saadaan kerättyä yhdellä alueella, pidetäänkö ne siellä vai kanavoidaanko niitä muualle? Ehkäpä tässä voitaisiin ajatella näiden kahden lähestymistavan sekoitusta. Just answer your questions <laughs> very quickly. Pyrin vastaamaan ihan lyhyesti. Maailman rahoitus, laitos. Jos ajatellaan tätä, tarvitaan makrotaloudellinen kysymys, joka tulee IMFn alle mikrotasolla. Kysymykset ovat hankalia, kyse ei ole pankeista ainoastaan, vaan vakuutuksista, tilinpitokysymyksistä. Joten nyt on olemassa verkosto sääntelijöitä, valvojia. Kaikki yhdistyvät vakausfoorumin kautta. Nyt ei ole kuitenkaan ymmärretty sitä, että hallinnoija nyt varsinaisesti G20. Pidätte siitä tai että maailma näyttää nyt tältä. Jollain tapaa se on oikeastaan paljon parempi kuin ennen, joten mainitsemistanne syistä en usko, että olisi helppo luoda tällaista maailman rahoitusinstrumenttia tai foorumia – Toiseksi korruptio ja varjotalous. Nämä ovat valtavia kysymyksiä, mutta katsotaan tosiasioita. Resurssit, resurssien saaminen liikkeelle kaikkialla kehittyneessä maailmassa on lisääntynyt valtavasti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Intiassa esimerkiksi 35-40 prosenttia BKTstä – Tämä olisi ollut uskomatonta joka aika sitten latinalaisessa Amerikassa 30 prosenttia kasvaa, Afrikassa 30 prosenttia kasvaa, joten nämä maat tekevät jotain nyt oikein, vaikka lisätoimia tarvitaan. Perinteisestä ajattelusta eteenpäin siirtyminen kuulostaa musiikilta korvissani. En ole puhuttu siitä, että kehittynyt maailma voi siirtyä pois vanhasta ajattelusta, mutta tämä ei koskenut kehitysmaita. Miksi näin? Joissain tapauksissa hyvä näin, joissain tämä oli huono asia. Lopulta Kiina ja Afrikka. Haluaisin sanoa, että täydentävyyttä on enemmän Kiinan, Intian ja muiden toimijoiden loissa verrattuna DAC-maihin. 80 prosenttia tuesta kohdennetaan budjetin tukemiseen sosiaalialaan Kiinan, Intian, arabivaltioiden osalta 80 prosenttia sijoitetaan infrastruktuurin lainojen rahoittamiseen. Kiina Intia rahoittavat puolitoista kertaisesti infrastruktuuria Amerikassa verrattuna Maailmanpankkiin ja kaikkiin läntisiin lainanantajiin. Tämä on täydentävyyttä. Näiden investointien takia energiakapasiteetti Afrikassa kasvaa kuusinkertaisesti, joten tällaista täydentävyyttä halutaan, mutta halutaan avoimuutta, selvyyttä, tilin pitovelvollisuutta. Some... Pervans, haluatko esittää yhteenvedon. Comme souvent dans ces auditions, c'est difficile de... Hyvin usein, kuten tällaisissa kuulemistilaisuuksissa, on vaikea tehdä johtopäätöksiä, jotka ovat ytimekkäitä. Otan esille vain kolme asiaa, jotka ovat merkityksellisiä siinä, mitä olemme kuulleet. Ensinnäkin pääpuhujamme puhui siitä, että Euroopan unioni, jos se nyt ei tartu tähän tilanteeseen, niin saattaa joutua kriisin uhriksi. Ja tässä suhteessa, ja vastaan tähän samalla yhteen äh, kysymyksistä, hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy pohtia uudelleen sitä tapaa, jolla hallinnoimme julkista toimintaamme. Ja sen pitää olla ehkä tässä myös ohjenuorana toiminnassamme kun esimerkiksi koordinaattimenetelmät ovat pettäneet. Ja Epimen koordinaattorin kanssa olemme tarkastelleet myös koulutusosiota tässä suhteessa meidän velvollisuutemme on pohtia eurooppalaista toimintaa ja täytyy toimia toisella tavalla kuin mitä Lissabonin strategiassa on toimittu. Täytyy tarkastella sitä, mikä on eurooppalaista huippuosaamista. No sitten millä tavalla nivoutetaan kansainvälinen toiminta paikalliseen toimintaan? Ehkä tässäkin on myös ajatus siitä, että ei voida ajatella, että Eurooppa on toiminut kaikessa ihan oikein kansainvälisellä näyttämällä. Meidän täytyy hoitaa asioita rinnakkain meidän täytyy jatkaa sitä lähestymistapaa, joka meillä on aiemminkin ollut, mutta emme voi olettaa, että kaikki ongelmamme ratkaisevat esimerkiksi veropuolella samalla kun hoitelemme suhteita Sveitsiin tai muihin naapureihimme. Sekin on ehkä niitä oppitunteja, joita on saatu. No sitten äh, rahapolitiikkaan liittyvät kysymykset kansainvälisellä näyttämällä järjestelmässä on vääristymiä, jotka johtavat siihen, että kansainväliset varannot lasketaan. Yhdessä valuutassa on omat epätasapainotilansa. Ja se saattaa näin haurastuttaa koko järjestelmää. Sekin on tärkeä asia. Minun mielestäni se, että nivoutetaan kansainvälisessä keskustelussa raha, vaihtokurssit ja kauppa yhteen. Se on tärkeä asia. Ehkä on tärkeää luoda sellainen kansainvälinen rahoitusinstituutio ja hyödyntää IMFn toimivaltaa täysin. Ja näin voidaan tehdä vasta sitten, kun on hallinnossa löydetty parempia toimintamalleja. Toinen paneeli, joka meillä sitten oli, uskoakseni tässä suhteessa, mm, globaali hallinto ja Euroopan vastuu, joka on aivan erityinen. Se on tietysti kohtaus on aivan ehdottomasti samaa mieltä ja erityisesti arvostan sitä, mitä täällä todettiin Eli että mikä on Yhdysvaltain tilanne ja että meillä on verkostoja ja toimintamalleja, jossa tämä tuon toiminnan siirtäminen ja tällainen uhkapelaaminen tulee hyvin esille. Lisäksi ne analyysit, joita esitettiin kapitalismin kehityksen hajoamisesta sellaisena kuin se on tunnettu toisen maailmansodan jälkeen. Ja että sillä oli ensin hyvä kehitys. Ja viimeinen paneeli, anteeksi nyt, että menen tässä nopeasti eteenpäin, mutta viimeisessä paneelissa ei voida esittää samoja ratkaisuja kaikkiin niihin eri kysymyksiin, joita meillä on käsitelty mm, globaalissa hallinnossa, vaikka tietysti toistuviakin ongelmia esityy. Ja tietysti meidän täytyy ottaa huomioon legitimiteetti, tehokkuus ja edustuksellisuus. Nämä ovat mielestäni niitä aivan määrääviä elementtejä, jos halutaan mennä eteenpäin. No G20 sitten olen sitä mieltä, että olemme varmaan samaa mieltä siinä, että se on parempi kuin G7, mutta eihän se mikään maailmanloppu vielä ole, eikä se loppupiste, vaan se on yksi askel kohti paremmin organisoitua hallintoa. Kysymykset, joita ei ole halunnut, haluttu ratkaista näissä G-kokoonpanoissa, niin niitä täytyy joka tapauksessa käsitellä. Meidän täytyy käsitellä kansainvälisten järjestöjen kysymystä ja tietysti meille eurooppalaisille se kuuluu meidän vastuualueeseemme. No sitten kysymys kehittyvistä maista ja vastuusta ja lainojen myönnöstä ja tästä ehdollisuudesta. Eli täytyy tarkastella sitä julkiselta yksityiseltä puolelta erikseen. Mielestäni se on tärkeä asia, joka täytyy myös sisällyttää mietintömme, sillä tämä yritys ja yhteiskunnallinen vastuukäsite on asia, joka on erityisen tärkeä. Täytyy varsinkin ylikansallisissa yrityksissä ottaa huomioon, jotta voidaan huomioida niiden toiminta kehittyvissä maissa. Euroopassa on usein ollut sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole sunkaan toimineet esimerkillisesti kehitysmaissa. No tässä nyt sitten joitakin näkemyksiä, mutta tämä oli erittäin hedelmällinen keskustelu ja haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana analysoimassa tilannetta. Haluan kiittää teitä teidän puheenvuorostanne. Kiitoksia, Pervans. Haluaisin nyt kiittää kaikkia panelisteja ja osallistujia siitä, että tulitte tänne ja jaksoitte myös näin pitkään. Kiitoksia. Niin,